Uh, good morning everyone. I think we'll make a start. Hyvää huomenta aloitettaneen. Tiedän, että meidän pitäisi aloittaa 15 yli yksi Rigoan Perfin aiheella. Joten muutama puheenjohtajan ilmoitus. Tervetuloa tähän yhden kerran kokoukseen. Olen iloinen, että suurin osa tiimistä on täällä ensimmäisen mietintöön liittyen herra Smith, Smith on täällä varasittelijänä. Juvan ei näytä olevan täällä. Kuka hän valvoo EPPn etuja? Rava Hansen. Varjastelija varmaan tulee paikalle. Sitä ennen muutama tiedonanto. Ja me menemme myös verkkoon, joten toivotan kaikki verkkokatselijat tervetulleeksi. Tässä on lukuisia projekteja aamupäivällä. Olette saaneet asiakirjoja, joiden joukossa on yhteenvedot kahdesta äskeisestä kuulemisesta, yksi tästä kuluttaja-esityslistasta, joka varmasti liittyy siihen, mistä tänään puhutaan. Redding ja Dalli ovat paikalla siihen liittyen. Ymmärtääkseni on todennäköistä, että toukokuun lopulla näemme komission ehdotuksen kuluttaja-agendaksi. Se on varmasti tulossa valiokuntammekin käsiteltäväksi. Tämä ei ole muodollinen päivämäärä. Ja sitten meillä oli talousvaliokunnan kanssa talousneuvontaan liittyen sellaiseen, jota voittoa tavoittelemattomat tahot tarjoavat kuluttajille ja Rava Bowles on kertonut, että Euroopan keskuspankissa on iso konferenssi rahoituspalvelumarkkinoista ja on mukavaa, että meidän roolimme kuluttajien etujen suojelussa tunnustetaan noissa kokouksissa, mutta tuon kokouksen vuoksi en pääse kahden viikon kuluttua kaikkiin kokouksiin. Kaksi muuta asiaa tiedoksi. Meillä oli Komin loppuäänestys hänen mietinnästään ja kysymys oli, että pyrimmekö ensimmäisen käsittelyn sopuun vai menemmekö komioon. Haluan keskustella asiasta ja 25.4. koordinaattoreiden kokouksessa Komi tulee puhumaan ja katsotaan, Ovatko koordinaattorit samaa mieltä, että jatkettaisiin neuvotteluja neuvoston kanssa, missä tapauksessa äänestys olisi seuraavana aamuna 26. päivä tuon mandaatin vahvistamiseksi, jos koordinaattorit suostuvat? Koska ensimmäisen käsittelyn, käsittelyyn liittyy paljon kiinnostusta. Ja me aina noudatamme näitä menettelyitä hyvin tiukkaan, vaikka komion varjoesittelijöitä kuullut tarkkaan tässä välissä. Pari asiaa vielä. Meillä oli erittäin menestyksekäs valiokunnan vierailu Kyproksella, delegaation vierailu. Tapasimme kauppa- ja teollisuusministerin ja Euroopan ministerin, joka on vastuussa puheenjohtajana sihteeristöstä. Tapasimme sihteeristöstä vastaavan sihteeristön ja teollisuusministerin kanssa me tapasimme neljä työryhmien puheenjohtajat, jotka käsittelevät avainkysymysten välissä julkisten hankintojen kanssa, ammattitutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, kuluttaja-asioiden kanssa ja uuden hyödykkeeseen liittyvän lainsäädäntökehikon kanssa. He puhuivat meille yksi kerrallaan. Se oli hyvin hyödyllistä. Me saimme erittäin kattavan esityksen julkisista hankinnoista erikoistuneelta tiimiltä, joka on sitten Kyproksen hallituksen tilintarkastajan alainen. He esittelevät tämän e-julkishankintajärjestelmän, elektronisen julkishankintajärjestelmän, jota vedetään eräänä parhaista. Olen iloinen, että meillä on jo kontaktit Kyprokseen puheenjohtajuuteen. Se osoittaa, miten tärkeää on, että meillä on näitä valmistelevia vierailuja ajoissa. Puheenjohtajuus oli iloinen nähdessään meidät. Olimme ensimmäinen valiokunta Kyproksella ja saatte täyden raportin. Haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, että kuun lopulla on kansallisten parlamenttien konferenssi COSAC. Sen järjestävät yhdessä äh, kansalliset parlamentit ja parlamenttien välinen yksikkö. Minut on sinne kutsuttu, ymmärtääkseni Rova Gebhardkin on menossa, koska yhteismarkkinat on Tanskan valitsema pääteema tuolle kokoukselle. Tämä koskee erityisesti palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Valiokunnan pitäisi olla tyytyväinen Pitäisi kiittää Tanskan parlamenttia. Enpä tiedä, onko kollegoilla mitään vaikutusta siihen, että sisämarkkinat valittiin ykkösaiheeksi parlamenttien välisen kokouksen ajaksi Tanskan puheenjohtajakaudella. valiokunta valiokuntani tulee olemaan täysin edustettu. Siinä tiedonantoni, sitten kokouksen mekaniikka, esityslistan hyväksyminen – Oletteko saastavaisia, Hyvä. 28.89. helmikuuta kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Ne katsotaan hyväksytyiksi kokouksen lopussa, ellei vastalauseita tule. Ja sitten ohjelmasta eteenpäin katsoen. Meillä on tällä hetkellä aikataulussa kokous sekä 26. aamu- että iltapäivällä kokoukset, mutta olemme päättäneet peruuttaa iltapäivän istunnon. Koska tällä hetkellä ne asiakokonaisuudet, jotka parissa me työskentelemme, eivät ole vielä keskusteluvalmiita. 26.4. on vain aamuistunto. Eli kokouspäivät ovat 25. ja 6. 26. on ammattitutkintojen vastavuoroinen Tunnustaminen on erittäin tärkeää, että olemme runsaslukuisena 26. paikalla. Van Nju on puheenjohtajana. Ja olen valitettavasti estynyt. Olen Euroopan keskuspankissa, mutta yksi varapuheenjohtajista toimii puheenjohtajana. Onko kollegoilla jotain sanottavaa? Ei. Nyt siirrymme tarkistukseen, jotka liittyvät Irgojen Perethin mietintään ja annan ilolla hänelle puheenvuoron ja aloitan sitten keskustelun varjastelijoiden kanssa. Buenos días, muchas gracias, gracias. Huomenta ja kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin korostaa, että olen iloisesti yllättynyt siitä, että mietintö on saanut näin paljon tarkistuksia ja tämä osoittaa, että kuluttajasuoja haavoittuvien osalta on saanut huomiota ja että valiokunnan jäsenet ovat kiinnostuneet tästä seikasta. Myöskin kiittäisin tämän valiokunnan jäseniä heidän tekemästään työstä ja tarkistuksista, jotka kaikki täydentävät hienosti tätä mietintöä. Ne hienosäätävät tiettyjä kohtia ja selventävät tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että niitä tilanpuutteen vuoksi ei saatu mukaan. Ennen kuin katsomme tarkistuksia, haluaisin vielä sanota, etten ole tyytyväinen huonoihin käännöksiin, joita mietinnöstä on tehty, sekä englanninkielinen että ranskakielinen versio. Pyydän anteeksi tätä, koska on surkuteltavaa, että meidän on pitänyt tehdä tarkistuksia, jotta voidaan selventää sitä, mitä ei ole oikein käännetty. Enkä nyt sitten puhu tästä enempää, vaan mennään tarkistuksiin. Tässä on useita konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin, miten määritellään haavoittuvat kuluttajat. Oikeastaan kaikki tarkistukset, joita on esitetty, täydentävät toisiaan ja ne voidaan helposti ottaa mukaan tekstiin. Tässä on viitattu kuluttajadirektiiviin ja siihen on tehty kaksi tarkistusta 51 ja 70. Tämä viimeinen on poisto ja toivottavasti kaikki ryhmät voivat saada tukea ja erityisesti sua. Hän nyt ei ole paikalla. Ja sitten pitäisi luoda strategiaa haavoittuvia kuluttajia ajatellen. En voi nyt tukea tarkistuksia, jossa halutaan laskea tavoitteita strategiassa, jolla halutaan tueta haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia Euroopassa. Ja toistan vielä, missään tapauksessa tätä strategiaa ei voi käyttää niin, että luotaisiin kaksi suojatasoa, jotka ovat erilaisia, tai että rajoitettaisiin yksilön vapauksia, esimerkiksi mahdollisuuksia tehdä vapaita valintoja. Sitten tarkoitus 78. Siinä on yritetty selventää, että tämä käyttö ei aiheuta riskiä haavoittuville kuluttajille ja tavoitteena on välttää tilanteita, joka vaarantaa kuluttajien terveyden ja siksi pyydämme, että kun tarkastellaan direktiiviä, joka liittyy tuoteturvallisuuteen, siinä pitäisi keskittyä nimenomaan näihin kysymyksiin. Sitten elintarvikkeen mainonta elintarvikkeiden osalta, jossa on paljon sokeria ja suolaa. No, tässäkin on kyse täydentävistä tarkistuksista ja me olemme laatimassa kompromissitarkistusta, jossa on otettu mukaan kaikki huolenaiheet. Tässä on puhuttu teollisuuden itsesääntelystä ja meidän täytyy analysoida tilannetta nähdäksemme, pitäisikö meidän laatia tiukempia sääntöjä. Sitten ilmoittaisin vielä, että huomisen aikana saatte nämä kompromissitarkistukset ja äänestämme mietinnöstä 26. huhtikuuta 9.45. Haluaisin vielä kiittää teitä yhteistyöstä ja toivon, että me kaikki pystymme parantamaan näiden kuluttajien suojaa. Se on oikeudenmukaista ja tällä tavalla voimme vahvistaa sisämarkkinoita, joka on osallistuvampi, dynaamisempi, turvallisempi ja kilpailukykyisempi. Kiitos. Uh, thank you very much indeed, Mrs. Perez. Uh, now... Kiitos, Rova Perez. Sain viestiä, että Rova Legrip on matkalla, mutta julkisen liikenteen lakko ymmärtääkseni jatkuu vielä tänään, joten hän on liikenneruuhkassa. Saapuu kuitenkin pian. Tässä välissä anna puheenvuoron Ulla Schmidt, Schmidtille, Alden esittelijälle, sitten Emily Turoselle. Tranta Filides ei ole paikalla varjaa varjaesittelijänä pikemminkin kuin puheenjohtajana sitä kommentoimata Schmidt ensin. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia myös esittelijälle. Olemme aiemmin keskustelleet aiheesta. Ja olen samaa mieltä monissa kohdin Voin hyväksyä monet niistä asioista, jotka tässä mietinnössä ovat, mutta minulla on tiettyjä varaumia. Enkä tiedä, viittasiko esittelijä siihen, että hän ei voi hyväksyä kaikkia tarkastuksia, jotka koskevat määritelmää. Uskoisin, ja tämä liittyy yleisen poliittiseen näkemykseeni, että että ei pitäisi olla liian, määritel- liian laajasti määriteltyjä asioita tai liian laajoja soveltamisaloja. Jos näin tekee, niin silloin miltei kaikki voidaan niputtaa yhteen luokkaan. Myös minäkin olen haavoittuvainen tietyllä tavalla. Ja varmasti myös puheenjohtajakin on sitä. Se ei kuitenkaan taida ole mietinnön tavoite, joten minusta meidän täytyy olla keskittyneempi ja meillä on parempi tavoite. Jos käytetään määritelmää ryhmästä tai ryhmän kuulumisesta, niin se on vaikeampaa. Jos käytetään vaikka sukupuolta, ovatko kaikki naiset haavoittuvia? No, minä ainakin asun yhden kanssa jo vuosikymmeniä ja joskus sanoisin, että itse olen haavoittuvaisempi kuin hän. Vähän vaarallista. Lisäksi kaikki kuluttajat, matkustajat, rahoitusmarkkinan kuluttajat voivat olla haavoittuvia niin tästä aiheutuu sellainen vaara. Olen usein todennutkin sen, että koska siis olen Ekon valiokunnan täysjäsen vuodesta 1999 jo, niin jää sellainen vaikutelma, että kaikkia voidaan suojata kaikelta. Se on vaarallista. Sillä jos on rahoitusmarkkinoilla, ja mehän pyrimme suojaamaan kuluttajia, asukkaita, ää, asiakkaita ja vähittäismyyjien rahaa. Ja olen samalla tietoisia siitä, että joissakin säästövälineissä on omat riskinsä. Kyseessä ovat sellaiset tuotteet, jotka sisältävät riskejä. Toisaalta sitten taas on voitto. Jos säästää rahaa näiden riskialtiimpien tuotteiden parissa, niin silloin saattaa olla mahdollista se, että saa 20-25 vuoden kuluttua suuremman voiton, suuremman eläkkeen. Tähänkin siis suhtaudun hieman epäröiden. Siinä siis itse asiassa tämä pääargumenttini. Ja yhdessä kollegoiden kanssa olen esittänyt tarkistuksia. Emme halua sanoa, etteikö tämä olisi erittäin oleellista. Se on sitä, ehdottomasti. ja se on osa toimivaa sisämarkkinaa. Olen aivan samaa mieltä siinä. Mutta kuten totesin, niin kyllä minulla jotakin epäilyksiäkin on. Ja sanoisin, että toivon, että kun valmistelette kompromissitarkistuksianne, voisitte myös pohtia sitä, että että alderyhmän ystävieni ja minun tarkistukseni tulisivat osaksi. Se on oikeastaan se kaikki, mitä me haluamme ja tiedämme, että te ette tue niitä kaikkia. Mutta ehkä osittain ja toivottavasti sitten näin asia voidaan hoitaa. Ja haluan kiittää teitä myös erittäin hyvästä mietinnöstä ja erittäin vakavamielisesti tehdystä mietinnöstä. Täytyy kyllä todeta, että näiden asioiden täytyy tulla ehdottomasti sille myös tässä valiokunnassa. Thank you, Mr. Schmidt. Um... Kiitoksia, Schmidt. Tahtaisin Ravalle Grippiin tervetulleeksi. Hän on juuri liittynyt riveihimme. Voitko puhua nyt? Kiitos, puheenjohtaja. Puhun tänään Filippo Juvanin sijasta, joka pahoittelee pois jäätiensä. Hän jäi Ranskaan väistämättömien velvollisuuksien vuoksi. Herra siis antoi minulle tehtäväksi esittää kommenttinsa. Hän haluaa kiittää rouva esittelijä rouva Irigoyen peräthyä mietinnöstä jolla kantaa panoksensa komission alkamaan mietintään liittyen haavoittuvien kuluttajien suojeluun. Ihan alustavana kommenttina herra Jovan Haluan alleviivata, että tässä on käännösongelmia ranskaksi ja jotkut tarkistukset voivat aiheuttaa ongelmia käännösten vuoksi. Ja olemme ilmoittaneet tästä valiokunnan sihteeristölle. Rajuvan painottaa myös, että aihe on monimutkainen ja vaikea ymmärtää kokonaisuudessaan. Otan huomioon, kuinka lyhyitä valiokunta-aloitteiset mietinnöt ovat ja liittyen haavoittuvan kuluttajan määritelmään, joka on arka aihe. Substanssiin liittyen herra Giovannilla on joukko tarkistuksia, jotka liittyvät viiteen päähuoleen ensinnäkin haavoittuvan kuluttajan määritelmän selkeyttämiseen. Herra Jovan haluaa pitämällä siitä, että kuluttajilla on joku ilmeinen fyysinen tai henkinen rajoite. Ja että otetaan huomioon myös haavoittuva asema. Tämä määritellään väliaikaiseksi tilaksi, jossa ei kyetä äh, jossa haavoittuvuus johtuu toisaalta yksilön henkilökohtaisesta syystä että, ja ympäristöstä. Eli tällainen laajempi haavoittuvuuden käsitys, joka ottaa huomioon yksilön ominaispiirteet ja ympäristön piirteet. Toinen huolenaihe, haavoittuvien kuluttajien suojan vahvistaminen. Euroopan strategian täytyy yhtäältä liittyä juridisen suojelun vahvistamiseen, joka liittyy lainsäädännön korpuksen vahvistamiseen ja tehokkaiden oikeuskeinojen luomiseksi. Sitten kuluttajien voimaanottaminen, empowerment, josta IMKossa puhutaan. Kuluttajien kyky tehdä itse päätöksiä, jotka ovat heille tärkeitä. Mahdollisuus saada info, tietoa oikeuksistaan, kyky ymmärtää tarjottua informaatiota. Tämä kuluttajien voimaanottaminen on tärkeää ja täytyy tukea sellaisia kuluttaja-aloitteita, joita on kuluttajille ja yrityksille tarkoitettu, kuten synet ja muita tällaisia, jotka pyrkivät auttamaan kuluttajia. Kolmas huolenaihe uusien teknologioiden kehittäminen – täytyy ottaa huomioon uudet väärinkäytön mahdollisuudet, jotka liittyvät esimerkiksi online tämä tämmöinen käyttäytymiseen perustuva mainonta, sosiaalisten verkkojen käyttö, niiden vaikutus haavoittuviin kuluttajien lapsiin esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa laajemminkin tässä on uusia haasteita, jotka liittyvät uusiin teknologioihin. Toiseksi viimeinen huolenaihe. Haavoittavien kuluttajien suojelun parantaminen yritysten yhteistyön avulla. Niitä täytyy lisää, niiden vastuuntuntoa täytyy lisätä ja itsesäätelyaloitteita täytyy tukea. Ja viimeinen huolenaihe. Täytyy tunnustaa, että, että olisi mahdotonta saada tällaista horisontaalista ja kattavaa kuluttajan suojavälinettä, koska tilanteet vaihtelevat. eikä ole sellaista haavoittavaa kuluttajakäsitettä, että voitaisiin laajasti ja yleisesti hyväksyä, joten herra Juvain kannattaa tällaista sektorikohtaista tai tapauskohtaista määritelmää. Hän on tehnyt viisi tarkastusta, jotka ilmaisivat hänen viisi viittä päähuolena, että sitä on tehty nyt muutaman tarkistuksen, jolla pyrkii selkeyttämään muutamaa kohtaa, muun muassa kohtaa 16. Tässä on sotkettu muun muassa äh, tarjontamarkkinan vapauttaminen – niihin ongelmiin, joita haavoittavat kuluttajat saattavat törmätä, kuten hintojen transparenssin seurattavuuden puute. Herra Juvan halusi myöskin konkretisoida jotakin ehdotuksia. Ja on aloa tällaisen komission tekemään ää, vertailutaulukon jossa olisi ikää, ikään liittyviä ja muihin muutoihin liittyviä tietoja kuluttajista, jotta voitaisiin saada parempi yleiskuva kuluttajista hänen tarpeistaan. Sitä ehdottomasti, että hän on aikaisemmin muotoillut mainonnan vaikutuksiin liittyen. Komissio voisi tehdä tutkimuksen aggressiivisen tai vilpillisen mainonnan vaikutuksesta haavoittaviin kuluttajiin, erityisesti lapsiin. Lopuksi herra Juvan toivoo, että hän voisi auttaa työstämään tarkistuksia, jotka sopisivat rouvaa esittelijälle ja muille varjoesittelijälle, jotka varmasti ilmaisivat kantansa vielä kuun loppuun asti. Kiitos. Uh, thank you, Mrs. Turunen. Thank you. Um, few words about... Kiitoksia. Muutama sananen näistä meidän tarkistuksistamme ja muutama kommentti myös määritelmistä. Haavoittavaisuus. Tämä kommenttina myös Ulle Schmidtille. Ei kysymys ole riskistä eikä riskinotosta, vaan siitä, onko saatavilla tietoa ja onko olemassa kyky käsitellä tuota tietoa ja onko kyky ymmärtää omien valintojen seuraukset. Haavoittavaisuus voi muodostua tietyssä tilanteessa, esimerkiksi harhaanjohtavan käytöksen vuoksi, johon, jonka kohtana me voimme kaikki olla, tai se voisi olla seurausta henkilökohtaisesta tilanteesta. Ja meidän on tärkeää korostaa myös sitä, että jotkut ihmiset ovat haavoittuvaisempia kuin toinen ikään kuin pysyvä, pidemmällä aikavälillä. Aivan kuten Konstans Lykovic myöskin mainitsi, vammaiset ja lapset ovat esimerkiksi aina haavoittuvaisempia kuin toiset. Eli näin hyvin laajoihin määritelmiin haluaisimme lisätä sen, että tietyt erityisryhmät ovat pysyvämmin haavoittuvaisempia ja näiden ryhmien tulee olla tämän keskiössä. Toiseksi haluan myös sanoa, että meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä tulee olla selkeä käsitys siitä, mikä on haavoittuva kuluttaja ja milloin tällainen haavoittuvaisuus tapahtuu, sillä muussa tapauksessa tästä ei tule mitään hyötyä kuluttajille todellisessa elämässä. Eli filosofiselta tasolta täytyy siirtyä käytännön tasolle. Toiseksi olemme Juvanin kanssa samaa mieltä siinä, että haluaisimme, että komissio analysoisi näitä harhaanjohtavia käytäntöjä ja aggressiivista markkinointikäytäntöä, jotka kohdistuvat varsinkin lapsiin, jotta saataisiin näkemys koko tilanteesta Euroopassa. Kolmanneksi erityisesti tupakka- ja alkoholimarkkinoinnin kohdistaminen suoraan tai epäsuoraan nuoriin ja lapsiin Haluaisimme saada Euroopan laajuisen kiellon tähän. Jo, joissakin maissa on tämän tyyppinen markkinointikielto, jotka kohdistuu nuoriin ja Ranska on esimerkiksi yksi sellainen maa. Miksi pitäisi olla laillista se, että alkoholi- ja tupakan valmistajat voisivat kohdistaa mainontansa nuorisoon? Neljänneksi olemme myös hyvin pitkälti Juvanin kanssa samaa mieltä siinä, että haluaisimme, että meillä olisi voimakkaammat suojamenetelmät, jotta tällaiset ylisuuret laskut estettäisiin älypuhelimissa. Mitään säännöksiä tähän mennessä ei oikein ole ja haluaisimme, että tätä käytäntöä tiukennettaisiin. Mutta ylipäätään kiitoksia yritämme saada valiokunnassa asiat toimimaan. Uskon, että se siinä onnistumme. Kiitoksia. Any, any... Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu jäsen puhua? A few points from me also, as I've been following this as the shadow for my group as well, but I... Mulla on muutama vähän yleisempi näkökohta. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. Meillä on hyvä pohja näiden tarkistusten muodossa. Ja uskon, että Rova Irgo ja Perätellä on hyvää aineistoa sellaisen mietinnön tuottamiseksi, jota voimme kaikki tukea. Useampi kollega on haavoittuvuuteen liittyen todennut, että olemme kaikki haavoittuvia eri vaiheessa. Ja kun meillä oli Euroopan kuluttajakeskuksessa tapaaminen Kyproksessa, Kyproksella viime viikolla, semmoiset, että ihmiset ovat lomalla haavoittuvaiset jonkun aikaa tietynlaisen kaupankäyttäjä esimerkiksi nämä timeshare-osakkeet ovat esimerkki siitä. Mainitsivat myös autovuokraamisen. Ihmiset käyttävät paljon rahaa ja sitten valituksiin liittyy paljon ongelmia, koska heillä ei ole kaikkea tietoa, mitä tarvitaan. Ja Järven kuluttajakeskus oli laitanut englanninkielistä materiaalia kuluttajille. Ja monet heidän valituksistaan ovat rajat ylittäviä ja lom- lomajärjestäjät kestävät niitä. Olen samaa mieltä Arvo Torosen kanssa. On todella kysymys oloista ja se, mistä ne voivat olla tilapäisiä tai valitettavasti pysyviäkin. Jos tulot ovat alhaiset, jos ovat vammaisia, jos on erityistarpeita, jos ovat ikääntyneitä, meidän täytyy olla herkkiä sille, että yleistä määritelmää emme voi luoda. Kysymys on sitä, miten me paramme kuluttajalainsäädännön laatua. Taitaksemme, että tämä laaja ihmisalue tulee katettua. tämä pitää kohdistaa hyvin. Olen tehnyt joukon tarkistuksia, jossa koen, että meidän pitäisi vähän kohtalaisesti laajentaa sovellusalaa siitä, mitä Ergan Pärjäs ehdotti. Eikä tehdä erityisiä väitteitä liittyen tietyistä aspekteista. En halua kiinnittää huomiota asiaan, jotka viimeiset huomiota tästä kuluttaja-agendasta, joka on tulossa. Ja minäkin toivon, että komission e-kuluttajuus, elektroninen kuluttajuus, aloite tarttuu tärkeisiin asioihin. Tähän liittyen on esitetty joko näkökohtia digitaalisten tuotteiden saatavuuteen liittyviä näkökohtia. Kahteen suuntaan täytyy ajatella. Ihmiset, jotka verkkoa selailevat havaittavassa asemassa, koska heillä on liikaa informaatiota, mutta eivät välttämättä tiedä, että heidän saama tieto on todella puolueellista. Esimerkiksi hintavertailujen kannalta monet tarjouksia tekevät, miten he tietävät, että hintavertailut tarjoavat runsaasti erilaisia tuotteita? Tästä puhumme eilen digitalouden työryhmässä, jota herra Arjes vetää hyvin. Puhumme tästä vähittäiskauppiaiden kanssa. Yksi ydinviesti on, että tämä on alue, jolla pitää olla koko ajan tarkkana – Tämä ei liity mihinkään erityisryhmään, koska olot muuttuvat koko ajan. Rauha Turunen mainitsi kännykkälaskut. Valiokuntamme pyysi ja sai hintakaton ihmisille niin, että heidän kännykkälaskunsa eivät ristäytyisi käsistä verkkoveroilujen tapauksessa. Tämä alkoi Romin ykkösessä ja nyt semmoisessa Romin kolmos sen aloitteeseen ja olemme pyytäneet tätä myös dataverkkovierailuun. Tässä tiedon puute, transparenssin puute, informaation puute asettavat kuluttajan haavoittuvaan asemaan. Hintavertailu kysymys on jotain, johon täytyy tarttua. Sitten verkko, vähittäiskaupan ja tavallaan tämmöinen kivijalkaverkko, kivijalka vähittäismyynnin yhte, yhteisvaikutus on myös tärkeää. Rova Erikoinen sanoi, että joskus hinnat verkolla ovat kalliimpia. En tiedä, onko tämä nyt yleisesti tota ollenkaan. Joskus ne ovat halvempia. Riippuu vähän siitä, mistä puhutaan. On myös mahdollisuuksia mahdollista, että kuluttajat tilaavat tuotteita kaupan kautta, inter, tilaavat internetistä ja ne toimitaan kaupan kautta ja kot, kotiin sillä tota, vammaiset ihmiset voivat vetää tätä erinomaisena etuna. Joten tässä mietinnössä ei loppujen lopuksi pitäisi tehdä johtopäätöksen suuntaan tai tässä meidän pitää olla analyysin mekanismeja ja ymmärrystä. Me haluamme lopuksi, loppujen lopuksi kuluttaja saa lainsäädäntöä, tai joka kattaa erikoistapaukset. Että tämä oli tätä yleiskysymykseen, että lainsäädäntöä tehdään huolellisesti kunnolla, että asioihin perehdytään etukäteen. Valiokuntamme on tehnyt sitä hyvin. Ja tämä mietintö ja edellä mietintö Rava Svenssonin kuluttaja-agenda ja herra Trenta Filidiksen mietintä, kaikki liittyivät tähän. Tässä minun panokseni se on tällainen laajempi kommentti valiokunnan puolesta ja komission edustaja Chamberlain nimesti täällä. Annan teille puheenvuoron. Voitte kommentoida ja sitten aina puheenvuoron esittelijälle. Turnblom. Good morning and uh, thank you for giving me the floor. Uh... Kiitoksia. Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenvuoromahdollisuudesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Peretliä tästä erinomaisesta mietinnöstä ja myös haluan kiittää valiokuntaa erittäin hyvistä tarkistuksista. Haluaisin vain korostaa sitä, että olemme täysin samaa mieltä tässä moniulotteisessa näkökulmassa haavoittuviin kuluttajiin, se on erittäin hyvin tällä valiokunnassa otettu esille ja haluaisin tästä syystä vain vahvistaa sen, että komission vakaa aie on virtaviivaistaa vammaisuus ja laajemmat haavoittuvuuden ominaisuudet kuluttajissa tutkimuksemme. Sillä varmaankin kaikki olemme samaa mieltä, että me yritämme pohjata toimenpiteemme tosiasioihin ja siitä syystä on aivan selvää, että koska elämme jäti muuttuvassa yhteiskunnassa, ja aivan kuten puheenjohtaja Harbour aivan selkeästi huomautti, meidän tulee jatkuvasti olla tietoisia näistä näkökulmista, aivan kuten tämä tutkimuksemme on osoittanut. Meidän tulee nähdä, mitä keskimääräinen kuluttaja voi nähdä tietyissä olosuhteissa ja milloin tarvitaan erityistoimenpiteitä. Näin siis aiomme tehdä. Olen myös huomioinut toiveen erityistutkimuksesta, joka koskee aggressiivista ja harhaanjohtavaa markkinointia, joka kohdistuu varsinkin lapsiin ja nuoriin. Voi olla mahdollista, että voimme sisällyttää sen tuleviin tutkimuksiimme. Ja näin erityisesti tarkastelemme kuluttajien haavoittuvuusmalleja tietyillä markkinoilla. Siitä syystäkin tämä mietintö on erittäin hyödyllinen. Voimme katsoa erityisiä toimialoja, joissa tämä haavoittuvaisuus on erityisesti esillä. Hyvin pitkälti myöskin hyväksymme kaikki nämä erityisalueet, jotka täällä on otettu esille, kuljetus, rahoitusmarkkinat, energia, vapautetut markkinat yleisesti ottaen. Nämä ovat hyviä esimerkkejä. Meillä on myös aivan selvää, että haavoittuvuus voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Ja on aivan selvää, aivan huomaamatta me voimme jokainen joutua sellaisen tilanteeseen, jossa henkilökohtaisesti olemme haavoittuvaisia. Sitten tulee ottaa huomioon. Kuitenkin meidän täytyy aivan selkeästi määritellä sen, että että voimaannuttamistutkimus on osoittanut eh, sen, että kun puhutaan kapasiteetista ja kyvystä eh, ymmärtää tiettyjä asioita, niin tämä täytyy käsitellä näissä tulevissa menettelyissämme tulevaisuutta silmällä pitäen, ja siitä syystä meidän täytyy jatkaa tutkimuksemme näillä aloilla. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, missä nämä erityishaavoittuvuudet ovat. Meidän täytyy myös erotella ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön erittäin pitkälti kansallisesti. Näissä voi olla kysymys koulutus- ja tiedotusmenettelyistä, mutta tietysti on aivan selvää, että kaikki ymmärrämme sen, että on olemassa rajat sille, miten paljon voidaan tiedottaa ja kouluttaa. Eli lainsäädäntö on myös asia, johon meidän täytyy olla valmiita ryhtymään silloin, kun tiedämme, että tiettyjä ongelmia on. Lopuksi haluan vain sanoa, että näillä alueilla, jotka ovat tulleet esille tässä mietinnössä tarkistuksissa, niin on tiettyjä alueita, joissa komissio tarkastelee haavoittuvaisuuskysymystä. Yksi koskee audiovisuaalista toimialaa, ja markkinointia lapsille. Komissio palaa tähän myöhemmin. Katsomme, mitä tuloksia tästä työstä saadaan ja on selvää, että siinä suhteessa meillä on juuri nimenomainen erityinen tärkeä alue. Myös tuoteturvallisuus on tällainen. Haavoittuvuus on siellä jo otettu huomioon, mutta voi olla, että on mahdollista tehdä enemmän jo tuotesuunnittelussa alusta lähtien, sillä erityisvaaroja syntyy, jos kysymys on turvallisuudesta ja siitä, mitä meidän täytyy olla erityisen huolellisia. Lopuksi haluaisin mainita käynnissä olevan työn kolman energiapaketin puitteissa. Energiapääosastolta on aloite ja Sankopääosastolla yhdessä energiapääosaston kanssa työstämme sitä, miten voisimme kartoittaa sen, millä tavalla jäsenvaltiot ovat määritelleet kolmannen paketin puitteissa haavoittuvaiset kuluttajat – miten eri käytänteet jäsenvaltioissa eroavat ja aiomme työstää kertomuksen tästä aiheesta. Kyseessä on erittäin ajankohtainen tärkeä asia. Siellä haavoittuvaisuus voi olla kaikkea sitä, että ei ole riittävästi polttoainetta käytettävissä kaikkiin muihin alueisiin ja kertomuksen tavoitteena on tulla esitellyksi kansalaisten energiafoorumilla, mutta ymmärrämme, että Tämä työ ei välttämättä johda loppukertomukseen tämän vuoden syksyllä, vaan vasta seuraavana vuonna, koska tässä kartoittamisessa ja hyvien käytänteiden etsimisessä on suuri työ, kuten myöskin hyvien käytänteiden jakamisessa energiasektorilla ja siinä, että tarkastellaan, miten jäsenvaltiot suojaavat kuluttajia varsinkin haavoittuvaisia. Haluan kiittää valiokuntaa ja toivon teille kaikkea hyvää, kun viette tätä mietintöä loppuun ja niin olla odottamaan sitä ja haluan myös huomauttaa ja vahvistaa sen, että totta kai haavoittuvat kuluttajat ovat yksi niistä haasteista, joita painotetaan kuluttajakysymyksissä. Eli se on todellakin komission puolelta huomioitu. Olemme täysin tietoisia siitä, että tämä nimenomaan on alue, jossa meidän täytyy tehdä kovasti töitä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia, Rava Tönblom. Rava Ergoin Perez. Haluaisitko sitä loppukommentit? Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kaikkia puheenvuoroista, kommenteista. Tällä tavalla epäilemättä voimme parantaa mietintöä. Ja kuten nyt tuli jo esille, kaikki varjoesittelijät ovat tästä puhuneet, eli meidän täytyy nyt määritellä haavoittuva kuluttaja. Nythän on nähty, että asetus ja lainsäädäntö sisämarkkinoilla – on kehittynyt paljon nopeammin kuin kuluttajasuoja. Ja olen varma, että voimme saada aikaan kompromistarkistuksen määrityksestä, joka liittyy haavoittuvassa asemassa olevaan kuluttajaan. Mehän olemme huolissamme siitä, että kaikki jossain vaiheessa elämäämme voimme olla haavoittuvassa asemassa kuluttajina. Sitten Smithille sanoisin ensinnäkin, että no onnittelen ensinnäkin häntä nyt perhesyistä ja myöskin siitä, että hän on tukenut tätä mietintöä. Olemme samaa mieltä siitä, että kuluttajasuoja ja sen laajentaminen, siitä pitää laajentaa niille alueille, joilla haavoittuvuus on suurempaa. Ja sitten Le Grip, hän on erittäin Äh, Jyvän on erittäin merkittävällä tavalla auttanut minua tässä työssä. Ja huolenaiheet, joita on näissä viidessä kohdassa, plus vielä kappaleessa 17, uskon, että löydämme jonkin sanamuodon, jolla voimme vahvistaa tätä kuluttajasuojaa. Ja tietysti haluamme aktiivista lainsäädäntöä, jolla saataisiin takaisin luottamus niiden välineiden kautta, joita kuluttajat käyttävät. Ja sitten Turuselle haavoittuvien kuluttajien määritelmä, kun kyse on haavoittuvuudesta jossain vaiheessa elämää, kuten sanoimme kaikkihan voimme jossain vaiheessa olla haavoittuvassa asemassa. Sitten alaikäiset, heitä tulee erityisesti suojella, ja meillähän on jo kampanjoita, ei pelkästään Ranskassa, vaan myöskin muissa EUn jäsenvaltioissa, myöskin Espanjassa, on ennaltaehkäisyä ja esimerkiksi tupakan ja alkoholijuomien mainonta on kiellettyä. Eli uskon, että tässäkin pääsemme sopuun. Ja Harbouria haluaisin kiittää. Kun me matkustamme, mehän voimme tuntea itsemme haavoittuvassa asemassa oleviksi. Meidän täytyy jatkaa kuluttajasuojan vahvistamista ja kiitoksia. Well, thank you very much, Mrs. Perez. Paljon kiitoksia, Rova Irigoyen Perez. Äänestämme teidän mietinnästä tänne 26.4. Varmasti ehdotatte elegantteja kompromissitarkistuksia, koska aineistoahan on paljon. Toivomme saavamme tämän toukokuun täysistuntoon ja siinä on aika arvat Tönblumille toivottavasti. Saada tästä vähän lisävaliokuntaa kuluttaja-agendaan ennen kuin se tulee tänne valiokuntaan. Kiitos. Ennen kun esittelen seuraavan kohdan, voin kertoa, ja haluan tavoittaa tervetulleeksi kroatialaisen tarkkailijan herra Matusic, äänsinkö nimenne oikein, ne kollegat ehkä tiedettävät. Meillä on nyt tarkkailijoita Kroatiasta parlamentissa. Ei ketään valiokuntaamme nimettyä, mutta olette tervetuloa tänne. Ja jos haluatte sanoa jotain Kroatian liittyen, kollegat varmasti mielellään keskustelevat tästä. Haluatteko sanoa muutaman sanan johdannoksi? Komissio valmistelee esitystään ja voisin antaa teille puheenvuoron. Thank you very much. Just want to Kiitoksia. Haluaisin vain tervehtiä teitä kaikkia ja olen iloinen siitä, että olen täällä nyt ystävien keskuudessa. Ja kiitoksia, että olette ottaneet Kroatiaa sen tiellä kohti EUta ja täysjäsenyyttä. Toivottavasti voimme myöskin tukea kaikkia näitä ajatuksia tässä valiokunnassa ja innolla odotan työskentelyä kanssanne. Kiitos. Good. Well, um, uh, I was just giving us a bit of time. Tämä jättää meille vähän aikaa. Komissio virittelee esitystään. Ja voimme liittyä seuraavaan aiheeseen. Olemme pikkasen etuajasarkoferaatti. Mutta uskon, että ihmiset, jotka teitä haluavat kuulla, ovat jo paikalla. Nyt siirrymme uuteen asiakohtaan. Meidän lausuntomme koulutusvaliokunnalle, eikö niin? Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisestä. Olen iloinen, että voimme työskennellä tämän asian parissa, sillä koteen digitaloustyöryhmässä eilen tuli selväksi, kysymys on tuotteiden kuljettamisesta, toimittamista kuluttajille. Se on yhteismarkkinoille tärkeä asia, ja olen iloinen, että valiokuntamme työskentelee kulutusvaliokunnan kanssa antaakseen asialle sen näkyvyyden, joka se ansaitsee. Täällä on iloinen, että herra Koferaatti on täällä. Ja herra Pake, joka on DG Moven pääosast- edustaja ja esittelee komission ehdotukseen vaikutusarviota. Mutta haluatteko sitä ennen, herra Koferaatti, esitellä ehdotukseen vai haluatteko puhua komission jälkeen. Kumpikin käy. Haluatteko johdattaa meidät asian ensin? Grazie Presidente, sì, credo che posso. Kiitoksia. Varmasti voin nyt käyttää puheenvuoron ja puhua nyt alustavasti muutamista asioista. No tietysti nämä asiat, joista nyt tänä aamuna puhutaan, ja tätä keskustelua tietysti jatketaan myöhemmin ja meillä on sitten mahdollisuus syventyä yksittäisiin kohtiin. Se nyt tänään vielä ei ole mahdollista. Asia, jota nyt käsittelemme, kuten sanoitte, on asetus, jota komissio ehdottaa ja johon on otettu mukaan Euroopan laajuiset liikenneverkot. Kyse on infrastruktuureista, jos ne toteutetaan oikealla tavalla, siis jos ne toteutetaan laadukkaasti ja aikataulussa, niin silloin se voi lisätä eurooppalaista kohesiota erittäin huomattavalla tavalla. Ja kuten huomautitte, on hyvin keskeistä, että henkilöt ja tavarat voivat liikkua mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyvällä tavalla, koska tällä tavalla elämänlaatu paranee ja samanaikaisesti myöskin kilpailukyky paranee alueilla, joilla, jotka ovat mukana näissä liikenneverkoissa. Komissio on järjestänyt pitkän julkisen kuulemisen kaikkien sidosryhmien kanssa ja lopuksi on laadittu ehdotus, josta nyt sitten keskustelemme. On itsestään selvää, että liikenneverkkoon – tarvitaan täydentäviä osia, koska jotkin osiot ovat jo toteutusvaiheessa. Ja me tarvitsemme myöskin harmonisointia, koska yksittäisissä maissa on vielä liikaa epäjatkuvuutta. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota esimerkiksi näiden infrastruktuurien laatuun, joita nyt toteutetaan ja myöskin täytyy katsoa toimintatapoja, ja palaan vielä tähän myöhemmin, koska tämä on mielestäni tärkeä seikka. Ja meidän täytyy kiinnittää myöskin erityistä huomiota näihin toimintatapoihin. No sitten ensimmäinen ongelma minun mielestäni on seuraava. Kun yksilöimme tämän verkon osia, mehän puhumme nyt kahden tason verkostosta, eli meillä on ensinnäkin keskeinen verkosto, johon liittyy erilaisia käytäviä ja jotka pitää saada valmiiksi vuoteen 2030 mennessä, ja sitten globaali verkosto, joka pitäisi saada valmiiksi vuoteen 2050 mennessä. No sitten kun puhutaan näistä käytävistä, niitä on toteutettu käyttämällä tiettyä toimintatapaa, ja mielestäni tämä toimintatapa pitää ottaa mukaan asetukseen, ja siihen on syy. Meidän ei pitäisi muuttaa sitä, mikä on jo määritelty, koska muuten tämän verkoston valmistuminen saattaa myöhästyä, mutta meillä pitää myöskin olla mahdollisuus viitata tiettyyn metodologiaan, jolla on merkitystä, koska se on hyvin keskeinen osa asetusta. Ja jos katsotaan, miten tämä vaikuttaa materiaalisesti, niin se ei muuta mitään. Mutta kun ajatellaan poliittisia kysymyksiä, ja myöskin yhdenmukaisuutta tulevaisuudessa, olisi hyvä ottaa mukaan asetuksen kriteereitä, jotka ovat liittyneet tähän toimintatapaan, jota on noudatettu esimerkiksi harmonisoinnissa tai uusien infrastruktuurien rakentamisessa. Ja myöskin on tärkeää korostaa hyvin paljon sitä, mitä sanotaan eurooppalaiseksi lisäarvoksi näissä verkostoissa. No, tähän liittyen kaksi seikkaa tai ehtoa, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä minun mielestäni. Ensinnäkin nämä rajat ylittävät verkoston osat, eli osat, jotka yhdistävät erilaisia liikennemuotoja eri maiden välillä. Sitten toinen kysymys liittyy mahdollisuuteen, jota meillä on liittyen erilaisten liikennemuotojen yhdistämiseen. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan yhdistää kaikki liikennemuodot, jotka ovat mukana verkostossa. Luotijunat, lentokentät, suurkaupunkien liikenneväylät, moottoritiet. Niillä kaikilla on omaa arvoa ja niillä on enemmän arvoa, kun ne liitetään muihin liikennemuotoihin. Ja tästä syystä puhuin nyt verkoston lisäarvosta, joka koskee koko Eurooppaa. No sitten kaikkein tärkein ongelma minun mielestäni, kun ajattelemme omaa valiokuntaamme. Eli koordinaattorin rooli. No te olette lukeneet tämän tekstin, eli jokaisessa käytävässä, jokaisen käytävän on nimetty koordinaattori, mutta tällä hetkellä nämä koordinaattorit vastaavat lähinnä viestinnästä ja yhteyksistä eri tahoihin, mutta viime kädessä tämä tehtävä on lähinnä nimenomaan viestimistä. En nyt mitenkään panettele tätä, koska viestintä on erittäin tärkeää. Se on sinänsä jo hyvin arvokasta, mutta mielestäni meillä pitäisi olla vähän enemmän kunnianhimoa. Eli koordinaattorin pitäisi myöskin ratkaista ongelmia ja olla mukana hallinnossa ja jo, jopa jo näiden infrastruktuurin rakentamisvaiheessa. No, tässä on puhuttu nyt esimerkiksi instituutioista ja yrityksistä, mutta sitten vielä kolmas osapuoli, joka toimisi välittäjänä ilman, että pitää turvautua jäsenvaltioiden poliittiseen sovitteluun. Mielestäni Tämä olisi erittäin hyödyllistä ja tärkeää, ja tällainen tehtävä voisi helposti kuulua koordinaattorille. Hänellähän on jo tällä hetkellä komission määrittelemät velvollisuudet. Ja sitten vielä viimeinen, no siis tässä on paljonkin erilaisia ongelmia, mutta kyllä tähän sitten palataan myöhemmin vielä. No sitten viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille – Kun toteutetaan uusia tai uudelleen järjestetään vanhoja infrastruktuureja, jotka ovat hyvin raskaita, kookkaita, silloin täytyy miettiä, mitä, millainen suhde on alueen ja henkilöiden välillä. Kun rakennetaan vaikka rautatietä tai lentokenttää, ne tapahtuvat yleensä asutuilla alueilla. Ja siellä on yhteisöjä, joka on asunut paikalla usein jo vuosisatoja. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme uudistaa jo rakennettuja infrastruktuureja, ja siksi tämä vaikutus on hyvin invasiivinen, ja se vaikeuttaa äh, tiettyjen ihmisten elämää ja aiheuttaa ongelmia. Olisi hyvä, jos asetukseen otettaisiin mukaan menettelyitä, joita jotkut EU-valtiot korostavat, eivät kaikki. Eli pitäisi tehdä sosiotaloudellinen arvio kyseisistä hankkeista ja myöskin pitää käydä vuoropuhelua alueen kanssa, jotta voidaan lieventää näiden töiden vaikutusta alueeseen. Emme halua, että nousisi mitään voimakasta vastarintaa näille hankkeille, ja meidän täytyy käydä kohdennettua keskustelua näistä asioista. No sitten lopuksi vielä halusin sanoa, että mielestäni meillä on nyt resurssiongelmia. Resursseja, joita annetaan näihin infrastruktuureihin, ovat suomattavia summia, mutta eivät kuitenkaan riittäviä. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä keskusverkostoa, ainakin 31 miljardia on jo määrätty näihin hankkeisiin, mutta hyvin paljon työtä on kyllä tehtävänäkin. Jäsenvaltioissa on paljon tekemistä, mutta myöskin meidän pitäisi korottaa näitä määrärahoja. No, halusin nyt vain alustaa tämän aiheen ja haluan kuulla vielä komission kannan tästä asiasta ja sitten palaamme tähän asiaan vielä myöhemmin. Good. Well, thank you for that. No hyvä, kiitoksia tästä hyödyllisestä alustuksesta. Ja nyt sitten siirrymme komission esitykseen. Ja sen jälkeen voidaan käydä kysymyskierros varjoesittelijöiltä. Ivanova, äh, Schmidt, Ryylä, he ilmestyvät paikalla Bilan, joten neljä varjoesittelijää jo, ja sitten Koferati, tekin voitte saada vielä puheenvuoron. Mutta siirrytään nyt komission esitykseen. Meillä on teidän esityksenne täällä. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja tervetuloa esittelemään tämä ehdotus meille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle näistä alustoista kommenteista. Olen kovin kiitollinen mahdollisuudesta saada tänä aamuna esitellä tämä asia. Otan esille nämä vaikutusanalyysin tulokset ja sitten myös muita asioita, tämä johtanee hyvään yleiskuvaukseen siitä, mistä tämä esitys on peräisin. Sen politiikka varmasti on hyvin tunnettu tässä valiokunnassa. Se on osa näitä 12 toimenpidettä yhtenäismarkkinoilla. Tämä infrastruktuuri on aina ollut selkärankana sisämarkkinoilla. Ja komission eri ehdotuksissa sitä on esitetty myös tärkeänä osana EUn kasvuohjelmaa, laimin ottaen myös EUn 2020 tavoitteita. Tämä kaikki hyvin pitkälti on seurausta 20, 30, 20, viisikymmentä liikenteen ja kulutuksen tulevaisuusohjelmaa ja tässä on se infrastruktuuripohja tuolle liikennepolitiikalle, jota nyt ollaan kehittelemässä. Jos katsotte politiikkaa tänä päivänä, ja me olemme tietysti valmistelleet tätä ehdotusta ja vaikutusanalyysiä, me pyrimme aina kriittisesti myös analysoimaan nyt tämän 15 vuotta vanhan politiikan saavutuksia. Jos katsotaan tilannetta tänä päivänä, monia menestyksiä on saatu aika, menestysaskelia on saatu aikaiseksi. 90-luvulla tehtyjä päätöksiä, joita nyt on päivitetty, ja useat näistä on viety loppuun. Monet ovat tuttuja. Esimerkiksi nopeat yhteydet Pariisin, Kölnin, Amsterdamin, Lontoon välillä. Se on kyllä menestystarina sen siis, mutta sitten meillä on myös monia muitakin muissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Näette ne tässä kalvolla. Tämä infrastruktuuri tarjoaa vaihtoehdot kansalaisille ja yrityksille. Pääongelmana tämänhetkisessä politiikassamme on pitkälti se, että infrastruktuuripolitiikkain toimivalta jakautuu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä ja käytännössä hyvin pitkälti infrastruktuurin kehittely tapahtuu kansallisesti tai alueellisesti EU-ssa, vaan koordinoidaan sitten tätä kansallista ponnistusta. Ja itse asiassa eurooppalainen infrastruktuuripolitiikka loppujen lopuksi tarjoaa puitteiston kansalliselle politiikalle ja mahdollisuuden integroida tätä eurooppalaista lisäarvoa niin, että kansalliset hankkeet sitten kasvavat yhteiseksi eurooppalaiseksi infrastruktuuriksi. Tämän hetken tilanne ei sitä täysin tarjoa ja tänä päivänä tensiissä meillä on enemmänkin tällainen tilkkutakki kuin verkosto kyseessä. Eli meillä ei ole täysin kehittynyt eurooppalaista verkostoa, Kyseessä on lisäksi infrastruktuuripolitiikka, joka jäsenvaltioissa kehittyy hyvin pitkälti erilaisen kuljetusmuodon mukaan. Meillä on rautatie, satama ja maantiekuljetukset, mutta niitä ei yhdistetä strategisesti ja TEN-T-politiikka hyvin pitkälti myös on riippuvainen teknisistä standardeissa kansallisissa infrastruktuurijärjestelmissä, jotka sitten estävät eurooppalaisten palveluiden kunnollista kehittymistä. Tämä on erityisen totta ähm, rautatiepuolella. Mitkä ovat ne pääratkaisut sitten, joiden parissa olemme työskennelleet? Se, millä tavalla tilkkutakista päästäisiin verkostoon, on pyritty mm, etsimään näitä puuttuvia osia esimerkiksi rajoilettavissa kohdissa ja katsomaan, missä pullonkaulat ovat on pyritty tekemään tästä verkostosta hyvin yhteen toimiva, jotta se mahdollistaisi eri liikennemuotojen hyödyntämisen. Verkostosta on pyritty tekemään yhteensopiva niin, että voidaan siirtyä ylikansallisista kuljetusjärjestelmistä toiseen ja sitten älykkäät kuljetusjärjestelmät – ja näin on pyritty myös käyttämään infrastruktuuria paremmin tässä on että miten vaikea on rakentaa ja luoda uutta infrastruktuuria ja tarvitaan todellakin sitä, että otetaan kansalaisten huolenaiheet e, esille silloin, kun sellaista infrastruktuuria rakennetaan, jolla on vaikutukset e, alueeseen. Lisäinfrastruktuurin rakentaminen on tietysti ehdottoman välttämätöntä. Lopuksi täytyy varmistautua siitä, että sensi puitteisto ei pelkästään ole koordinoiva puitteisto tai suuntaantava sellainen, vaan että se on tiukempi sen suhteen, niiden suhteen, jotka kehittelevät infrastruktuuria, eli jäsenvaltiot. Ja tämän lisäksi olemme myös tehneet, kuten aina, vaikutusanalyysin. Uskoakseni meillä on ollut suhteellisen pitkä neuvotteluvaihe. Aloitimme jo vuoden 2008 lopussa ja esitimme ehdotuksen vasta vuoden 2011 lokakuussa. Mutta tuo kolme ja puoli vuotiskausi ainakin komission näkökulmasta katsoen oli erityisen hyödyllinen, koska meillä oli mahdollisuus keskustella ei pelkästään niiden kanssa, jotka ovat päätoimijoina tässä politiikassa jäsenvaltiot ja EU-instituutiot, vaan kykenemme työskentelemään myös niiden kanssa, jotka ovat osa tuota infra- infrastruktuurityötä jotka työskentelevät teollisuudessa, kuljetusalan toimijat, kaikki ne, joihin tuo infrastruktuuri kohdistuu hankkeiden muodossa ja ne, jotka tuota infrastruktuuria hyödyntävät. Tämä on johtanut erilaisiin vaihtoehtoihin. Ensinnäkin meillä on ollut tuo nollavaihtoehto äh, kyseessä, kuten aina vaikutusanalyysissä, ja sitten muuttamattoman politiikan vaikutus. Se on selkeästi jo nähtävissä tämänhetkisen puitteiston puutteissa. Ja se toitiin esille se, että sisämarkkinat eivät toimi kunnolla. Ja selkeästi myös oli nähtävissä huoli siitä, että Euroopan unionin äärialueet, joissa ei ole riittävää pääsyä sisämarkkinoille, jäävät huomiota. Eli olemme kehittäneet kaksi erilaista vaihtoehtoa. Menevät tässä kaikkiin yksityiskohtiin. Ne eivät ole niin erilaisia. Meillä oli 25 mahdollista vaihtoehtoa, sitten ne rajattiin kahteen. Yksi koskee sitä, että pitkälti jatketaan työskentelyä tämänhetkisen prioriteettihankkeen mm, perusteella työskentelemistä, joka linjaa siis tätä eurooppalaista infrastruktuurihanketta, jonka hallitusten valtion päämiehet ovat laatineet. Se on tietysti järkevää. Se sisältää Freeman sisältää erilaisia tärkeitä liittymäkohtia Euroopassa. Ja toinen oli se, jonka säilytimme, oli se, että siirrytään pois näiltä pääakseleilta tai prioriteettihankkeista ja pyritään kehittelemään eurooppalaisen metodologian pohjalta todellista eurooppalaista verkostoa, eurooppalaista ydinverkostoa. Sitten vertaisin näitä erilaisia tuloksia varmaan että kaikkea näet tästä kalvolta, mutta ymmärtääkseni teillä on paperi myös edessänne. Kun vertaisimme näitä vaihtoehtoja toisiinsa, niin mm, sekä vaihtoehdot yksi että kaksi, molemmat tarjoavat parannuksia tämänhetkiseen tilanteeseen. Vaihtoehto kaksi tuo lisätaloudellista arvoa, koska sillä on verkosto, lisäarvo yksittäisten hankkeiden sijaan. Ja siinä on paremmin yhdistetty koko Euroopan unionin alue toisiinsa. Ja lisäksi kun tarkastellaan ympäristövaikutuksia, niin molemmissa tapauksissa tehokkuus ja järjestelmän turvallisuus on parantunut, mutta jos tarkastellaan vaikutusta maankäyttöön ja biodiversiteettiin, niin vaihtoehto kaksi on edullisempi, koska se hyödyntää paremmin näitä yhdistäviä liikennemuotoja ja vähentää haitallisia vaikutuksia. Eli siinä pähkinänkuoressa tämä prosessi, jota vaikutusanalyysissä on seurattu, joka on johtanut komission ehdotukseen lokakuulta 2011. Ja siinä on tiettyjä kohtia, jotka voi muutaman minuutin ajan tässä yhteydenomaisesti esittää. Ja sitten me ehdotimme Tentin äh, luomisessa päätöstä, eli siis juridinen laatuhan ei niinkään riipu tästä itse välineestä, vaan itse sisällöstä. Pääerona tässä on se, että tämänhetkinen päätös on suunnattu jäsenvaltioihin, jotka ovat nämä avainasemassa olevassa, olevat toimijat politiikassa, kun taas kun valitsimme asetuksen, niin meillä on nyt sitten mahdollisuus suunnata tämä infrastruktuuri koskemaan kaikkia sidosryhmiä, infrastruktuurihallitsijoita, satamia, alueita ja niitä, jotka käyttävät infrastruktuuria. Eli paljon kattavampi lähestymistapa, joka mahdollistaa sen, että kaikki toimijat voivat yhdessä olla täytäntöönpanemassa tätä politiikkaa. Toinen pää periaate on kaksinkertainen lähestymistapa, tämä ydin verkosto, johon kiinnistän erityisesti huomiota. Sitähän on kehitetty uuden metodologian puitteissa, jonka tietysti voimme teille esitellä mm, sitten, jos olette siitä kiinnostuneita. Sen tavoitteena on yhdistää kaikki 27 jäsenvaltiota toiseensa ja sitten linkittää eurooppalaiset pääsatamat, jotka ovat kuljetusjärjestelmämme pääväylät ja päätaloudelliset keskukset. Eli olemme siirtyneet pois siitä lähestymistavasta, että ensin pyritään kehittämään kansallista verkostoa ja sitten liittämään kansallista verkostoa toisiinsa, vaan meillä on eurooppalainen lähestymistapa, jonka avulla meillä on tällainen ydin se kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota aika homogenisella tavalla, kuten näette tuosta kartasta aivan hetken kuluttua, mutta tietysti se toimii vain yhdessä tuon kattavan verkoston kanssa. Se on tiheämpi verkosto, tiheämpi eurooppalainen verkosto, joka pohjautuu kansallisiin prioriteetteihin niin, että nämä ovat liitettynä toisiinsa. Sekä tämä ydinverkosto että kattava verkosto periaatteessa alistuvat samoille standardeille, samat kuljetusjärjestelmät sillä erolla, että 20-30 vuoteen mennessä tämä ydinverkko on valmiina, eli politiikka on tässä suhteessa etusijalla, ja sitten tuo kattava verkko, sen pitäisi olla valmiina vuonna 2050. Tämä on oleellista, koska se varmistaa sen, että kaikilta eurooppalaisilta alueilta voidaan päästä tuohon ydinverkkoon ja tuolta ydinverkosta sisämarkkinoille. Kolmas asetuksen näkökulma on se, että pyritään luomaan infrastruktuuristandardeja kaikille kuljetusmuodoille, kaikille sen järjestelmän osille, jotta voidaan varmistaa tuo ö, yhteensopivuus ja katsoa myös ympäristövaikutuksia ja innovointia. Kuten totesin, toinen kohta tässä vaikutusanalyysissä oli suunnittelu välineitä. Saan kolme tärkeää osaa. Ydinverkon käytävät, jotka jo täällä jo esittelijä mainitsikin. Sitten määritelmä eurooppalaisten koordinaattoreiden toiminnasta, joka pohjautuu tämänhetkisen kokemukseen. Monet tulevat parlamentista. Gilles Savary esimerkiksi. Ja Carla Pace. Joten nämä koordinaattorit sitten toimivat ja heidän työtään parannetaan näiden välineiden välillä. Siinä keskitytään myös ydinverkkoväyliin. Suunnittelu koskee siis pelkästään tuota ydinverkkoa, sitoutuminen ydinverkkoon – mutta siinä on tiettyjä osioita, jotka ovat hankalampia ihan kokemukseen nojautuen. Ja juuri näissä vaikeammissa kohdissa haluamme äh, ottaa käyttöön tällaisia ydinverkkokäytäviä, joissa voidaan yhdistää kaikkien toimijoiden työ, katsoa innovatiivisia äh, rahoituksessa ratkaisuja, panostaa siihen, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, katsoa erilaisia ohjelmia, rahoitusvälineitä mutta aivan yhtä tärkeää on se, että voimme tässä suhteessa myös tarkastella sitä, että ne, jotka toimivat tässä, ovat aivan ajan tasalla välttämättömistä infrastruktuuriverkon parantamisista. Ja lopuksi mainitsin vielä asian, joka on kriittinen, eli budjetin Euro- ja sen eurooppalaisen osuuden äh, tähän koko työhön, jota ehdotettiin samanaikaisesti komission toimesta. 31,7 miljardia euroa. Ja lisäksi luettelo näistä ennalta määritellyistä hankkeista, jotka koskevat siis ydinverkkoa, jotka täytyy täytäntöönpana vuoteen 2020 mennessä, jotka mahdollistavat sen, että saadaan vauhdilla käynnistettyä ydinverkko niin, että vuoteen 2030 mennessä ydinverkko on täysin toimiva. Nämä hankkeet ovat ne, jotka maksivoivat EUn lisäarvon, jotka ovat rajoja ylittäviä, jotka ovat pullonkauloja, jotka mahdollistavat modaalisen integroinnin ja yhteensopivuuden ja yhteiskäytön. Tässä teille kartta ja näette, tässä on yksi näistä ydinverkkokartoista. Rautatie, rautatieterminaalit ja terminaalit ja sattamat. Meillä on erilaisia käytäviä yksi teille, yksi sisävesille, yksi rautateille ja niin poispäin. Ja viimeinen kartta osoittaa tämän ydinverkoston äh, metrokarttojen inspiroimana. Tässä nähdään tuon ydinverkoston pääkohdat värillisenä, sen eri segmentit, jossa tällaisia väyliä voitaisiin ottaa käyttöön sen täytäntöpanon helpottamiseksi. Yhteenvetona hyvä puheenjohtaja. Komission ehdottama politiikka pohjautuu hyvin pitkälti olemassa olevaan verkostoon. Se pyrkii myös samalla ottamaan huomioon aiemmat puutteet, jotka löytyvät tuosta vaikutusanalyysistä. Se varmistaa kansalaisten liikkuvuuden ja hyödykkeidemme liikkuvuuden parantamisen. Se on hyvin käytännönläheinen ja samalla kunnianhimoinen ehdotus käytännönläheinen siinä, että se pyrkii hyödyntämään hyvin pitkälti olemassa olevaa infrastruktuuria – varmaankin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ja siitä syystä, että infrastruktuuri ylipäätään on hankala rakentaa, niin täytyy hyödyntää sitä, mikä on olemassa mahdollisimman pitkälti. Se on käytännönläheistä siitä syystä ja se on keskittynyt näissä prioriteeteissaan samalla. Olen kunnianhimoinen, koska se haluaa äh, taata toimivan verkoston vuoteen 2030 mennessä. Siinä on myös sitoumus Euroopan komissiolta ja eurooppalaisilta toimielimiltä, että saamme aikaiseksi oikean toimivan asetuksen ja kunnianhimoisen budjetin, jotta asia saadaan vietyä eteenpäin. Ja se on kunnianhimoinen myöskin täytäntöpanovälineiden avulla esimerkiksi näissä ydinverkko äh, väylissä tai käytävissä ja koordinaattoreiden kohdalla. Haluan kiittää teitä siitä, että jaksoitte kuunnella, olitte kärsivällisiä ja odotan innolla tätä keskustelua. Kiitoksia. Well, no, thank you very much indeed. I think you... Paljon kiitoksia. Tämä oli äärimmäisen hyödyllistä, että laaditte meille tämän kontekstin. Tällä alueella me emme ole työskennelleet aikaisemmin, annettu meille suuntaviivoja ja tarvitsemme toimistoon tällaisia kivoja karttoja värillisinä. Silloin näemme, missä olemme tässä ydinverkostossa. Herra Kofferaatti, teillä oli johdanto aluksi. Haluaisivatko varjoesittelijät puhua? Ja sitten lisänäkökohda. Rava Ivanova, Kiitos puheenjohtaja. sitten verkot ovat erittäin tärkeitä, ei ainoastaan sisämarkkinoille, myös henkilöiden, hyödykkeiden ja palveluiden liikkuvuudelle. Komissioon ehdotus on aidosti tervetullut minulle. Ja tässä alustavassa mielipiteiden vaihdon vaiheessa keskittyisin kolmeen kohtaan, kuluttajat ja sisämarkkina, tekniset puolet ja rahoitus. joitakin asioita esittelijä otti jo esille. Tenteen kehittämisessä on tärkeintä, että ei luoda lisää hallintotaakkaa, että ei ehkäistä matkustajan pääsyä verkkoon. Sen ei pitäisi myöskään no-, johtaa hinnan nousuun kuluttajalle. Konferentti mainitsi harmonisoinnin, komissio myös. Infrastruktuuristandardit ovat erittäin tärkeitä. Tarvitaan kattavaa, saatavaa tietoa matkustajille yhteyksiin, kansallisten verkkojen yhteiskäytettävyydestä. Ja tämä täytyy olla matkustajille toimiva, täytyy olla myös yhteinen foorumi, valitusfoorumi kuluttajille ja miksei myöskin tällaista monimuotokuljetuslippumahdollisuutta ajateltaisi. Esteettömyys vanhemmille ihmisille, liikkuvuusrajoitteisille vammaisille. Tällaisia kysymyksiä tähän liittyy. Näiden kuluttajakysymysten lisäksi Hertoksen pitäisi tarttua myös erityiskysymyksiin jossakin jäsenvaltioissa – ja jossa harvaan asuttuja alueita eikä ole paikallisteitä. Sitten on maita, joilla on rahoitusrajoitteita. Voisimme laajentaa projektien toteuttamisen pitämällä aikavälillä. Ja sitten kansalaisten osallistaminen. Projektit usein lykkääntyvät, koska niihin liittyy paljon vastustusta paikallisväestöltä. Meidän täytyy osallistaa kansalaiset paremmin erityisesti kiistanalaisiin projekteihin. Teknisiin aspekteihin liittyen mainittiin eurooppalainen koordinaattori. Ja, ja lisätehtävien antaminen koordinaattorille. Ensiksi on tärkeää selkeyttää ja määritellä koordinaattorin status. Nykyehdotuksesta ei ole selvää, mikä mandaatti hänellä on, miten hänet valitaan tehtävään. Tämä täytyy selkeyttää ennen kuin konnaattorille annetaan tehtäviä. Ja lopuksi rahoituksesta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että voimme varat ovat niukat ja riittämättömät. Ja pitäisi miettiä lisämahdollisuuksia. Miten Euroopan investointipankin rooli nähdään näissä projekteissa? Nyt rahoitusta on tullut vain Connecting Europe ja Kohesio-välineistä. Minkälaisia mahdollisuuksia on käyttää kehittyneempiä rahoitusvälineitä rahoitukseen? Kiitos, Rova Ivanova ja Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Koferaatille ja komissiolle. Ensimmäinen kysymys on ehkä vähän liian suora. Saadaanko tällä uudella asetuksella aikaan parannustilanteeseen? Haluaisin nyt kuulla komissiolta, mitä lisäarvoa tässä asetuksessa on – ovatko nämä toimenpiteet ja oikeusperusta niin sellaiset, että Euroopan toimielimet voivat sanoa jäsenvaltioille, että toimikaa tällä tavalla. Olen ollut politiikassa monia vuosia lähinnä alue- ja paikallistasolla. Ja tässä sivulla kolme puhutaan käsitteellisestä suunnittelusta – No verojen lisäksi omassa maassani yhteiskuntasuunnittelu on erittäin tärkeää kansalaisille. Jos maahan niin halutaan rakentaa vaikka tie, niin kaikki vastustavat sitä, ainakin ne, jotka asuvat tätä aluetta lähellä. Jos haluamme äh, rakentaa lisää rautateitä, kaikki vastustavat tai sanovat, että pitäisikin rakentaa tunneli ja niin edelleen. Me olemme yrittäneet nostaa tämä päätöksenteko paikallistasolta aluetasolle, mutta se on lähes mahdotonta. On tiettyjä kansallisia intressejä, joita hallitus hoitaa, mutta tämä on äärimmäisen hankalaan. En nyt halua monimutkaista enää tilannetta, mutta haluaisin vain kysyä, oletteko miettineet tätä? Eli se oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys liittyy rahoitukseen. Ja tämä liittyy edelliseen kysymykseen. Saammeko tätä kautta lisää rahaa hankkeelle? Meillähän on nyt rahoitusvajetta, kuten tiedätte, koferaati. Me olimme kriisivaliokunnassa ja siellähän tämä todettiin – Eli taloudellisia resursseja ei nyt ole. Sitten kolmas kysymys. No, rahoitus liittyy tietysti toimenpiteisiin, koska jos jäsenvaltiot sanovat, että no, Eurooppa voi rahoittaa tämän paremmin, paremmin meillä ei ole rahaa. Ja jos haluamme yhdistää Euroopan eri osat, niin kuin tässä on tarkoituksena, niin tietysti jos nämä yhteydet jäsenvaltioiden välillä eivät ole olemassa, niin sitten meillä on rajat ylittäviä linkkejä kyllä, mutta ei mitään muuta. Itse elän Kaakkois-Ruotsissa ja siellä nyt sillan avulla on saatu aikaan uusi alue, mutta kun menee Ruotsista sillan yli Tanskaan, niin sitten on suuria ongelmia. Eli siinä oli vielä yksi kysymys. Ja sitten tämä eurooppalainen koordinaattori. Siis mikä se on? Siis mitä äh, toimia hänen tehtävänsä sitten liittyy? Ja miten jäsenvaltioiden voidaan pakottaa noudattamaan päätöksiä tai asetusta? Eli tähän haluaisin kuulla vielä vastauksen. Ja sitten neljäs kysymys vielä. Olen kuullut, että rahtijunat kulkevat noin 13 kilometriä tunnissa keskimäärin. Siis 13. Niin, kyllä. Mikä on sitten rahtijunan keskinopeus, joka menee vaikka Malmikaivoksilta, Pohjois-Ruotsista, vaikka Espanjan Espanjaan ja kuinka monta päivää siihen menee ja mikä on sitten keskinopeus. Ainakin minä pari vuotta sitten kuulin, että rahtinuot kulkevat keskimäärin 13 kilometriä tunnissa. Ja silloin niiden, kun siirrytään maasta toiseen, täytyy vaihtaa junia ja yhteenliittyvyydet eivät toimi kauhean hyvin. Mutta päätän nyt tähän ja sanon vielä, että tuen tätä koko sydämestäni mutta minulla on hiukan epäilyksiä. Ehkä tarvitsisimme vähän vahvempia toimia. Kiitos selkeästä kysymyksestä, niin kuin aina. Päätään varjo esittäjäten kirjan ruulle seuraavaksi illan. Ole saara, ruulle. Hienoa, että voin puhua heti Schmidtin jälkeen. Hänhän sanoi, että tässä on erilaisia näkemyksiä myöskin tällä saralla. Itse tulen Stuttgartista. Sehän oli paljon lehdissä juuri näistä ongelmista johtuen, joista puhuitte. Voin sanoa, että jos komissio Stuttgartissa olisi käynnistänyt rikkomusmenettelyn tai pakottanut sen, että se pitää rakentaa nopeasti, niin silloin olisi aikansaatu nimenomaan päinvastaista, mitä oli tarkoitus. Koferaatin lähestymistapa on hyvä, eli meidän täytyy katsoa, voisiko tämä koordinaattori olla enemmän johtoroolissa. Me tarvitsemme jotain tällaista. Me tarvitsemme toimivia välineitä myöskin suurien infrastruktuurihankkeiden osalta. Koska kansalaiset katsovat, ovatko nämä hankkeet järkeviä, ovatko ne oikeita hankkeita verorahoin maksettaviksi. Tästä oli kyse nimenomaan Stuttgartissa, eli onko verovaroja käytetty järkevästi tässä hankkeessa vai pitäisikö tämä hanke hoitaa toisella tavalla. Ja jos tällaista nyt ei mietitä heti alusta pitäen, niin silloin tietysti se vaikuttaa myöskin tämän hankkeen toteuttamiseen. Eli komission tulee nyt miettiä, komissio sanoi ihan oikein, että se on yhteydessä jäsenvaltioihin, alueisiin ja paikallistasoon ja tekee yhteistyötä, koska kysehän on sekä hankkeista ja sekä vastuusta, ja siksi on hyvä, jos heti alusta pitäen mietitään, millä tavalla näitä välineitä voidaan käyttää. Eli tämä oli nyt yksi asia, josta halusin puhua ja haluaisin tukea esittelijää. Tietysti tarkoittaa sitä, että meidän täytyy selkeästi määritellä, mikä on koordinaattorin rooli. Mutta tällä alueella mielestäni lisäarvoa voisi olla se, että emme halua vain täydentää sitä, mitä tehdään, vaan me mietitään nyt miettiä yksittäisiä kohtia. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille – Täällä on puhuttu rahoituksesta ja olen valtaosin samaa mieltä, mutta sitten on myöskin toinen ongelma rahoituksen osalta. Jos katsotte nyt näitä suuria hankkeita ja yleisiä kilpailuja, siellä on usein tuplasti enemmän kustannuksia kuin alun perin oli tarkoitus. Ja nämä tarjouskilpailut eivät oikeastaan toimi. Tällaisia kokemuksia meillä on suurista rakennushankkeista, rautatiehankkeista, eli lopulta kustannukset ovat kaksinkertaista jopa korkeammat kuin alun perin piti olla. No, näissä tarjouskilpailuissa pitäisi alentaa näitä hintoja, että veronmaksajat näkevät, että hinnat ovat askeneet, mutta nämä rakennusyritykset katsovat, että valtio maksaa viime kädessä laskun, eli jos siitä tulee kalliimpaa, niin ei se haittaa. Ja mielestäni tämä on nyt ongelma tarjouskilpailussa suurten hankkeiden osalta, ja ehkä tähänkin pitäisi vielä kiinnittää enemmän huomiota. Mr. Dziękuję bardzo, Przewodniczący. Chciałem podziękować przede wszystkim. Kiitos. Haluaisin aluksi kiittää herra Kofferaattia ja komission edustajaa johdannosta. Olen samaa mieltä ongelman esittelystä komission kanssa. Ja olen samaa mieltä nykyverkoston tilasta. Se on pikemminkin tilkkutakki kuin aita verkosto. Totta on myös, että eri kuljetusmuotojen välillä puuttuu integrointia ja yhteiskäytettävyyttä. Minun teki vaikutuksen vertailu vaikutusarvion sivulla 11. Tämä koskee resursseja, joita on investoitu Nürnbergin ja Ingolstadtin väliseen rautatieyhteyteen. 2 miljardia euroa. Ja se nopeutti kuljetusta 25 minuutilla. Mutta tämä 25 minuuttia kat- häviää Itävallan ja Italian rajalla, koska Italian viranomaiset eivät hyväksy Münchenissä tehdyn tarkastuksen validiteettiä. Joten tämä osoittaa, että täällä järjestelmässä on paljon löysää. Sitä, siinä on paljon parantamista. Minusta on yhtä jäsenvaltiosta, joka on yksi takapajuisimmista, jos niin voi sanoa, kuljetuksen alueella. Olen puolesta. Tämä aihe on siis lähellä sydäntäni. Ja täytyy myöntää, että näen ongelmia. Ensinnäkin rahoitus. Asiakirjan mukaan vaihtoehtoa kaksi pitäisi kannattaa, mutta tämä on kalliimpi. Se maksaisi yli 15 miljardia euroa seuraavien rahoitusnäkymien aikana. miten komissio aikoo taata, että saadaan riittävää rahoitusta TNTlle option TNT alla. Yhteisiin kollegoihin, jotka puhuvat byrokratian mahdollisesta lisääntymisestä. koordinaattorin tehtävien vuoksi. Mitä komissio aikoo tehdä taatakseen, että koordinaattorien tehtävät ja velvollisuudet eivät heikennä infrastruktuuriprojektien kehittämistä. Ja kolmanneksi uskon, että vaikutusarvio ei ota huomioon ympäristöongelmia. Rava Ryyle mainitsi kuuluisan Stuttgartin rautatieaseman. Minun kotimaassani Puolassa on ympäristöongelmia, jotka lykkäävät merkittävästi käytävän rakentamista Itämeren maasta, Valtian maista Etelä-Eurooppaan. Ja tämä johtui protesteista koskien Natura 2000 kohteita. Ottaako komissio tämän huomioon? Meillä on Itä-Euroopassa akuutimpia ongelmia, koska rautatie, verkostot ja muut verkostot joudutaan rakentamaan tyhjästä. Siksi ongelmat ovat polttavampia, ja ne ovat polttavampia myös sosiaalisista syistä. Well, we... Hyvä. Aika on vähän kortilla. Puhumme lisää, kun konferaatti esittää tässä. Valle Saar, vastikaulla Herra Valle Saari, vastatko puhua lyhyesti? Si, grazie, presidente. Sarò... Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun mahdollisimman lyhyesti. Tietysti kiitän koferaattia ja komission edustajaa. Mielestäni tällainen toiminta on tärkeää sekä sisämarkkinoiden kehityksen kannalta että myöskin investointina. Ja sehän liittyy kasvuun ja sitähän Eurooppa kipeästi tarvitsee. Mielestäni tämä koordinaattorin toimi, kuten Koferaatti kuvasi, se on keskeinen tehtävä. Hän voi toimia välittäjän roolissa ja katsoa, millaisia erilaisia vaatimuksia on eri alueilla ja paikallistasoilla, mutta myöskin olla vastuussa hankkeiden toteuttamisesta. No, tämä uusi liikenneverkosto, siinä pitää ottaa huomioon myöskin se, millaista kehitystä on nyt tapahtunut geotaloudellisesti Tällä hetkellä Välimeren alue on täysin keskeinen. Sehän on maailman meriliikenteen tärkeä osa. Kaikki alueet, eh, eh, tavarat, joita tulee vaikka Intiasta, Kiinasta, Brasiliasta, ne kulkevat Suesin kanavan kautta. Ja meidän täytyy tietysti varmistaa, että nämä tavarat pääsevät loppukohteeseen mahdollisimman pikaisesti. Eli meidän pitää vahvistaa näitä verkostoja, jotta voidaan vauhdittaa turvallista tavaraliikennettä Euroopassa. No sitten tässä on tämmöinen hämärä alue, josta haluaisin kysyä, eli Balkanin alue. No, tännehän juuri on tullut Kroatian tarkkailijat. Kroatiahan pian liittyy Euroopan unioniin. Ja sitten tulevina vuosina liittyvät Serbia ja muut maat. Eli mielestäni tämän tyyppinen hanke ei voi jättää että ottamatta mukaan myöskin Balkanin aluetta. Esimerkiksi tämä kahdeksas käytävä on nyt jätetty sivuun. Sitten rahoituksesta 30 miljardia euroa, jotka on varattu, 20 EUlta ja 10 kohesiovaroista. Nehän on osoitettu näihin hankkeisiin, joiden avulla yhdistetään esimerkiksi rautateitä, moottoriteitä, satamiin, eli pieniä toimia. Nämä ovat valtavia hankkeita ja niihin liittyy 1500 miljardia euroa. No sitten kun näitä millaisia resursseja on käytössä ja millaisia, kuinka paljon resursseja tähän on varattu, No, onko komissio todellakin ottanut huomioon nämä hankeobligaatiot tässä ohjelmoinnissa? Koska muussa tapauksessa kaikki saattaa jäädä tekemättä ja jäsenvaltiot ilman tätä rahoitusvälinettä eivät ehkä pysty toteuttamaan muuten näitä rajat ylittäviä hankkeita. Kiitos. Thank you very much. And then finally... Paljon kiitoksia. Vielen Dank. Ich möchte noch mal kurz an das anschließen. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin Ryyle, kun puhutaan koordinaattorin toimista ja koordinoitturista eri vaiheissa. Itse tulen raja-alueelta ja siellä on rajat ylittäviä rautatiehankkeita, niistä keskustellaan. Siellä halutaan Antwerpen liittää Duisburgiin, mutta se nyt ei ole edistynyt, koska se oli erilaisia etuja kyseessä katsotaan esimerkiksi kansallisia etuja näissä hankkeissa, se menee kolmen maan läpi, niitä täytyy koordinoida. Eli silloin toiminta on erittäin hankalaa. Ja täytäntöönpanossa on usein ongelmia rahoituksen osalta, jos jäsenvaltio tai alue, jonka yli tämä rata kulkee, ne katsovat, onko niistä hyötyä näille alueille, kannattaako näitä hankkeita rahoittaa. Ja mielestäni kun kyse on koko Eurooppaan liittyvästä edusta ja rajat ylittävistä verkoista. Ja nämä liittymäkohdat eri linjojen välillä, niin meidän täytyy miettiä näitä asioita vähän eri tavalla kuin menneisyydessä. Ja silloin myöskin nämä liikenneverkohankkeet tarvitsevat suurempaa rahoitusta kuin tähän mennessä, koska useinhan – Näitä varoja on käytetty vain suunnittelemiseen ja sitten jäsenvaltiot ovat yksin toteuttamisvaiheessa ja siksi tilanne on hidastunut, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole pystyneet rahoittamaan näitä töitä. Ja sitten joissain valtioissa on tiettyjä rataosuuksia, jotka eivät kuitenkaan ole taloudellisesti kovin kannattavia. Ja silloinkin tällaiset hankkeet saattavat estyä. Well, thank you all very much. Uh, just, uh, Paljon kiitoksia. Lyhyt kommentti minultakin. Kysymys yhteiskäytettävyydestä ja standardeista, jonka otitte esille kertomuksessanne, on toisen vaihtoehdon paras puoli, jossa erityisesti rautateiden yhteiskäytettäviä standardeja voidaan pakottaa käyttöön rajalueella. On erittäin turhauttavaa, kun yhteismarkkinoiden periaatteeseen ei kiinnittää huomiota teknisissä säädöksissä, vastavuoroisessa hyväksynnässä ja yhteiskäytettävyyden vastavuoroisessa hyväksynnässä. Euroopan rautatieverkosto jättää ne huomiota jatkuvasti. Ja tämän valiokunnan panos voisi olla se, että voisimme antaa tämän sitten eteenpäin kuljetusvaliokunnalle. Haluamme näke- edistystä. Pyydän komissiolta pari lisäkommenttia ja sitten antaisin puheenvuoron teille, herra Koferaatti. Käykö? Selvä. Herra Pekki, saatte pari minuuttia vastataksenne lyhyesti johonkin näkökohtiin, jota erinomainen esityksenne on tuonut esille. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tuli niin paljon esille joten vastaan parin kysymykseen. Tarjoamme myös mahdollisuuden kahdenvälisiin tapaamisiin, jossa päästään yksityiskohtiin. Se voi olla paras tapa tarttua. Nyt ihan pikakivärityyliin. E- esteettömyys on 2023 mukana. Myös monimuoto liput innovointi ovat mukana TNT 10 ehdotuksessa. Ne täydentävät muita ehdotuksia ja muuta säätelyä mutta ne olivat valmisteluvaiheessa tärkeässä keskustelua ja nyt myös ehdotuksessa. Mitä kansalaisten osallistumiseen tulee koordinaattoreiden rooliin välittäjänä siihen, miten infrastruktuuria täytäntöön pannaan ja täydennetään. Monet ottavat sen esille. Tämän infrastruktuuripolitiikan ratkaiseva osa kaikilla hallinnan tasoilla. Me tartumme asiaan tarkasti määrittelemalla kukin hallinnan tason velvollisuuksia ja projekti määritellään keskustelussa kansalaisten kanssa tämä on pitkälti kansal- jäsenvaltioiden tehtävää. Eikä komissio ehdota tämän vastuun nostamista EU-tasolle. Ja Stuttgart 21 on hyvä esimerkki siitä. Mutta me voimme auttaa tässä prosessissa – Usein tässä on projektisuunnitteluongelmia, joita ei hallita hyvin, ja tiedotusongelmia, joita ei hallita hyvin. Ja osittain koordinaattorit tarttuvat tähän Stuttgart 21 tapauksessa. Osavaltion ja hallituksen tapauksessa päätettiin, että Peter Ballas koordinaattori ei oteta mukaan syistä, jotka jäsen selitti. On muita tapauksia, jossa Brenner, jossa edesmennyt Karel Meert ja nykyinen Pats Cox, jonka unohdin mainita, joka oli tämän talon kodin arvoinen jäsen, joka on paljon enemmän tekemässä viranomaisten kanssa. Joten tässä voidaan levittää hyviä käytänteitä projektivalmistelussa. Yksi pääkysymyksistä, kun pyrimme vakuuttamaan kansalaisia investoinnista, on, että projektin valmistelu- ja kuulemisvaiheen – rakentamisvaiheen välillä on pitkä aika. Mitään ei tapahdu, mitään viestintää ei tapahdu. Ja ihmiset ajautuvat syrjään tästä alkuperäisestä kolmesvaiheesta, joten koordinaattori voi tässä toimia, toimia yhä jo tällä hetkellä sitten helpottajana. Hänen roolia voidaan vahvistaa tässä, mutta sopimusten pohjalta velvollisuus projekteista on jäsenvaltioilla, eikä sitä voi siirtää EUn tasolle Konnaton rooli ydinverkoston käytävien alueella ja se, että pitää välttää byrokratiaa, tämä on totta. Jos koordinaattoreiden suorituksia tarkastelee tulet, näette, että heidän vaikutuksensa on nimenomaan asioiden sujuvoittamisessa. Asiat tapahtuvat tehokkaammin ja nopeammin. Jäsenvaltiolla ei ole mitään huolia byrokratian suhteen. Jäsenvaltioiden huolenaiheet ovat siinä, että ne pysyvät vastuussa täytäntöönpanossa ja että se ei siirry koordinaattoreille ja komission ohjelma ei pyrkkään tähän. Tästä Schmidtin tärkeä kysymys, johon muutkin tarttuivat. Onko tällä olla enemmän vaikutuksia kuin olemassa olevalla? Me tarvitaan parempaa suunnittelua. Yliverkosto ei liity päätöksiin, jotka tapahtuvat korkealla tasolla. Se liittyy myös kuljetusvirtoihin, nykyinfrastruktuurin arvioon. Se on aitoja prioriteetteja voimakkaampi prioriteetti ja suunnittelukehikko. Tämä tekee suunnittelusta ja täytäntöpanosta helpompaa. Myös tekstin laatiminen, juridinen laatiminen. Sitten varmaan parlamentin ja neuvoston välillä keskustelua, koska lainsäädäntö on kuljetusneuvostossa muutettu rutkalti joustavuuden lisäämiseksi. Mutta 22.3. se lähestyy pää oli kohtuullinen ja yleinen. Tämä mahdollistaa voimakkaan sitoutumisen ja voimakkaat velvoitteet jäsenvaltioille. Se ohjaa jäsenvaltioita niiden infrastruktuuripolitiikassa sen yhdessä osassa ydinverkoston luomiseksi. Ja lopuksi rahoitus. Rahoitus ei ole osa tentti suuntaviivoja, Tänne niiden pohjalta voidaan löydä hyvä keissi EU-rahoituksen lisäämiseksi, toivottavasti kansallisella tasollakin, koska tämä on aito eurooppalainen verkosto, siinä on aitoja prioriteetteja, suhtautun nykyverkostoon käyttöön pragmaattisesti. Ja eri välineet, eli nämä ydinkäytävät mahdollistavat, helpottavat projektien valmistelua, joka johtaa parempiin projekteihin. Ja tältä pohjalta uskon, että on hyvä keissi monivuotisten rahoitusnäkemyjen kannalta, rahoituskehityksen kannalta, aitoa tarvetta EUn yhteisrahoitukselle, kuten viimeinen puhuja totesi, jos jäsenvaltiot eivät EU-budjetista saa yhteisrahoitusta merkittävästi. Projektin priorisoiminen on vaikeampaa, joten rahoituskehysneuvottelussa on ä, politiikkaa ja lainsäädäntökeskustelun pohjalta pohjaa. Meillä on myös mahdollisuus saada uusia rahoitusvälineitä ja Euroopan investointipankki mukaan kansallisen rahoituksen, EU-rahoituksen ja erityisesti muiden rahoittajien, kuten Euroopan investointipankin välillä on sitten paremmat mahdollisuudet toimia yhdessä. Ja myöskin hanke, joukkolainat myöskin edistyisivät tämän projektin myötä. Mitään taikasauvaa tämä ehdotus ei tajua, mutta eri täytäntöönpanon välineiden kautta tämä edistää projekteja. Ja keskittymällä olemassa olevaan infrastruktuuriin hintalappu, jos niin halutaan sanoa, on niin niukka kuin mahdollista. Kiitokset, että tulitte valiokuntaan. Varmasti jäsenet haluat olla yhteydessä. Herra Koferaatti. Pari loppusena ihan lyhyesti, koska seuraava kohta alkaa painaa päälle ja vahvistetaan aikataulu. Sì, sarò brevissimo. Intanto volevo ring... Niin, ihan lyhyesti. Kiitän kollegoita, jotka myöskin kysymyksillään ovat ottaneet esiin kohtia, joita voin sitten hioa vielä tässä ehdotuksessa. Kiitän myöskin Paketa, joka puhui asiasta, josta olen täysin samaa mieltä. Tämä hanke sinänsä on hyvin realistinen ja kunnianhimoinen. Realismi liittyy näihin kustannuksiin, koska siinä on supistettu kustannuksia, mutta sitten kuitenkin kunnianhimosta sanoisin, että kaikkien avulla, nyt tämä kaikkein tärkein ongelma liittyen näihin liikenneverkkoihin on kysymys, joka liittyy näiden töiden toteuttamiseen. Olemme nähneet, että kun rakennetaan suuria infrastruktuureita, hyvin usein poliitikot ja äänestäjät ovat näistä samaa mieltä. Näiden, näihin hankkeisiin on kuitenkin kohdistunut vastarintaa ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla näistä asioista voidaan viestiä ja miten kansalaiset saadaan mukaan näihin hankkeisiin. Tällä tavalla voidaan katsoa, että jos on ongelmia, ne voidaan korjata ja sitten voidaan myöskin lieventää kielteisiä vaikutuksia. Eli keskityn näihin aiheisiin ja toivottavasti saan apua sitten tähän kollegoilta. Ja sitten muista asioista voimme puhua myöhemmin. Well, thank you very much indeed for, um... Niin, kiitoksia siitä, että otitte tämän asian hoitaaksenne. Ja 35. mennessä lähetetään tämä käännettäväksi. Sitä käsitellään 21.22.6. Ja sitten tarkistukset 22.7. mennessä. Ja se johtaa sitä hyväksyntään tuolla lokakuussa. Eli paljon työtä on vielä tehtävänä. Kiitoksia siitä syystä tästä asiasta. Näin siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja ennen kuin näin tehdään, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi toisen tarkkailijakollegan Kroatiasta, Klet Penkovic, joka on tullut tänne paikan päälle tänään. Teillä on nyt vaaleanpunainen kortti Eli vaikka kroatialaisista tarkkailijoista yksikään vielä ei ole nimenomaisesti tässä valiokunnassa, niin siitä huolimatta toivotamme teille tervetulleeksi. Näin siirrytään sitten Koferaatin toiseen mietintöön. Hän työskentelee kovasti meidän hyväksemme. Se koskee lausuntoa työllisyysvaliokunnalle. Komission valkoinen kirja toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. Esittelijänä työllisyysvaliokunnassa on Oomen Räytyn. Varjoesittelijät ovat täällä paikalla. Entä kuka EPP nimissä puhuu? Hansen, Kreutzmann, Manders. Liberaalien nimissä Turunen ei ole paikalla. Ryylen kanssa minä puhun ECRn puolesta ja Jung, jonka toivotan myös tervetulleeksi konferaatti olkaapa hyvä ja aloittakaa. Meillä nyt valitettavasti paljon aikaa ei ole, mutta aloitetaan tässä käsittely. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eläkeaihe on tietysti tärkeä. Ja nyt komissio on laatinut tästä kysymyksestä vihreän kirjan – ja sitten myöhemmin tulee valkoinen kirja ja se osoittaa, miten tästä aiheesta on tullut nyt hyvin kiireellinen Euroopassa. Ongelmat ovat ne, jotka näkyvät otsikossa. Nämä eivät mitenkään sattumanvaraisesti valittuja sanoja, siis riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet. Kriisin kielteiset vaikutukset, joita nyt eletään, on johtanut siihen, että nyt on ruvettu miettimään sosiaaliturvajärjestelmiä ja eläkkeitä, ja nyt on yhä enemmän henkilöitä, jotka tarvitsevat tällaista suojaa. Tästä syystä meidän täytyy samanaikaisesti yhtenäistää ja harmonisoida näitä kysymyksiä eri maissa. Tämä koskee esimerkiksi myöskin liikennettä, mutta myöskin sosiaaliturvaa. Eli mahdollisimman paljon kohesiota ja laatua Euroopan tasolla. Ja toisaalta meidän täytyy myöskin harmonisoida toimia, jotka ovat tärkeitä kunkin toimen osalta. Eli nyt otan esille ne asiat, jotka mielestäni ovat tärkeimmät ongelmat. Jotta saadaan aikaan vakautta, on nopeasti mukautettava eläkeikä kaikissa Euroopan maissa. Täytyy ottaa huomioon, että odotet, elinjään odote on noussut, mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään automaattinen suhde. Eli kun talouksissa on suuria ongelmia, myöskin eliniän odote kärsii kriisin vaikutuksista. Eli se ei enää nouse samalla tavalla kuin ennen. Ja tästä syystä mielestäni on aivan välttämätöntä, jotta saadaan aikaan vakautan järjestelmin, että yhdenmukaistetaan sekä miesten että naisten eläkeikä, mutta samanaikaisesti eläkejän nousu liitetään vapaaehtoisiin toimiin kannustinjärjestelmässä. Eli jos ihmiset haluavat pysyä työelämässä pidempään, he voivat jäädä töihin edullisemmin ehdoin, mutta siinä ei kuitenkaan mitään sellaisia asioita, jotka saattaisivat haitata järjestelmää sitten kokonaisuudessaan – tai yksittäistä kansallista järjestelmää. Viime vuosina on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat jääneet varhaiseläkkeelle. No, syyt voivat johtua kriisiin tai muihin seikkoihin, ja meidän täytyy nyt vähentää varhaiseläkkeelle jäivien määrää. Ja toisaalta meillä pitää olla kasvua taloudessa, eli meidän täytyy luoda työpaikkoja. Sehän sitten vakauttaa työmarkkinoita, ja toisaalta samanaikaisesti meillä pitää olla suojaa, esimerkiksi jonkinlainen minimipalkka, jota sitten tuetaan työnantajamaksuina. Viime vuosina järjestelmät ovat muuttuneet, koska jäsenvaltiot ovat niin halunneet. Eli nythän järjestelmä pohjautuu maksuihin, mutta nyt halutaan pääomapohjainen järjestelmä käyttöön. Kun kyse on ihmisten itsemaksamista maksuista, silloin tämä järjestelmä ei toimi samalla tavalla, ja siksi, jotta työelämään tulee ihmisiä yhtä paljon kuin sieltä jää pois, me tarvitaan lisätoimia. Eli mitä tulee näihin vapaaehtoisiin eläkkeisiin, sehän saattaa olla kaikkein tärkein osa nyt tässä tekemässämme työtä, työssä. Eli meidän täytyy nyt yksilöidä niitä ratkaisuja, jotka antavat varmuutta investoinneille, joilla sitten taataan pääomat, joita käytetään sitten eläkkeiden maksuun Käytetään siitä mitä nimeä hyvänsä. Lisään vielä, että mitä tulee tähän progressiiviseen järjestelmään ja siihen, että eläkeikää nostetaan. Tämän, tässä on aihe, joka liittyy erityisesti naiseen. Me emme kuitenkaan voi unohtaa, että naiset ovat hajanaisemmin työelämässä kuin miehet koska hyvin pitkälti he hoitavat perhettä. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tämä erityispiirre. Ja jos miehillä ja naisilla on sama eläkeikä, niin silloin pitää miettiä ratkaisuja, joilla otetaan huomioon se, että miten naiset ovat hoitaneet perhettä tai kotia, ja että naiset ovat välillä tiettyjä jaksoja poissa töistä – Äitiyshän on asia, joka liittyy nimenomaan naisiin. Ja tämä kodinhoito voi siis liittyä äity, äidiksi tulemiseen tai muihin seikkoihin. No sitten meidän täytyy katsoa, miten EU-tasolla toimitaan, ja toisaalta meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki ne elementit, joiden avulla voidaan vahvistaa ja harmonisoida eläkkeitä, julkisia eläkkeitä. Ja myöskin täytyy saada varmuutta näihin lisäeläkkeisiin. Tässä tapauksessa meillä on nyt uusia ongelmia, jotka ovat tyypillisiä liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi eläkkeiden siirrettävyys ja harmonisointi ja kriteerit, jotka liittyvät esimerkiksi verotukseen ja jotka koskevat kaikkia investointoja, varoja, lisäirekkeiden osalta, mutta konkreettisesti myöskin ratkaisuihin, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Tulevaisuudessa nämä valtion maksama eläke ovat tärkeitä, mutta niihin täytyy sitten lisätä tämä toinen pilari, joka myöskin on taattava. No, tässä on nyt paljon asioita, joista voitaisiin puhua, mutta meillä on sitten aikaa keskustella niistä myöhemmin. Uh, well, thank you very much for a very clear introduction. Kiitos selkeästä johdannosta ratkaisevien tärkeään aiheeseen. Hänsli. Uh, ja chciałabym przedstawić uwagę. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin välittää teille edustaja Pietikäisen kommentit. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Hänen kommenttinsa koskevat eläkkeitä koskevaa valkoista kirjaa. Ensimmäinen kommentti on se, että eurooppalainen teemavuosi, jonka avulla pyrittiin torjumaan sosiaalista syrjäytymistä köyhyyttä, todettiin, että erityisesti vanhat ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tässä suhteessa. Siitä syystä on elintärkeää, että varmistamme riittävät ja kestävät eläkkeet tulevaisuudessa, varsinkin taloudellisessa laskukaudessa. Edustaja Pietikäinen kannattaa komission yleisesitystapaa ja sitä, että pyritään varmistamaan kestävät eläkkeet Euroopan suunnassa. Toiseksi esittelijä on viitannut tähän, mutta edustaja Vietikäinen on samaa mieltä. Eli hänen mielestäni on tärkeää vahvistaa rajoittavaa yhteistyötä. Eli mahdollisuutta siihen, että e, voidaan hyödyntää eläkekertymiä eri maissa. Tämä on elintärkeää, jos haluamme varmistaa vapaa liikkuvuuden Euroopassa. Yhä useammat ihmiset muuttavat jäsenvaltiosta toiseen uransa aikana. Siitä syystä mahdollisuus yhdistää eri eläkeedut on tärkeä osa, jotta eläkeedut säilyvät. Toiseksi lisäeläkejärjestelyt tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa tuollaiset lisäeläkejärjestelmät ovat erityisen tärkeitä ja edustaja Pietikäinen haluaisi, että hankkeet olisivat kunnianhimoisempia tässä suhteessa. Neljänneksi aktiivinen ja terve ikääntyminen, joka on tämän vuoden pääaihe edustaja Pietikäinen kannattaa komission suunnitelmaa, jonka tavoitteena on järjestää tietoisuuskampanjoita pitkän uran luomiseksi ja ammattiuran mukauttamiseksi niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat lähestymässä eläkeikää. Tässä siis edustaja Pietikäisen kommentit. Ja Mielelläni huomioon kaikki teidän kommenttinne ja välitän ne eteenpäin edustaja Pietikäiselle seuraavaan kokoukseen. Kiitoksia. Mr. Manders. Kiitos Hanslik ja Manders. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi Kreutzmannin puolesta, hän ei päässyt paikalle. Mielelläni toimin hänen sijaisena. Nyt kun tästä direktiivistä puhutaan, niin samanaikaisesti me kohtaamme talous- ja rahoituskriisin. Mistä syystä? Eläkkeiden täytyy olla joustavampia shokkien vastaanottamiseksi. Meillä on noin 27 erilaista eläkejärjestelmää, jotka perustuvat erilaisiin sosiaalisiin budjetti- ja muihin kehityksiin. Jollakin mailla on tämmöisiä monen pilarijärjestelmiä, ja Rekoferaatio mainitsee myös että vanhusten tulolähteitä täytyy laajentaa ei ainoastaan valtiollisiin ja työeläkkeisiin, vaan myös yksityiseläkkeisiin, jos mahdollista. Monet jäsenvaltiot kohtaavat valtavan eläkekuilun, joten työeläkkeiden rooleja täytyy listää ja vahvistaa, mutta talouskriisin aikana se ei ole helppoa. Komission suunnitelmat keskittyvät eläkeiden sisämarkkinoihin. Vaikutukset saataisiin tehokkuusvaikutuksia, mutta esimerkiksi Hollannissa, vaikka tämä on myönteistä, eläkkeet ovat, ovat jo ulkoistettuja pitkälti. Ja eläkerahastot ja hyötyvät sisämarkkinoiden eduista yhdistämällä erilaisia palveluita. Joten pääomavaatimukset saattavat pahasti puuttua kestäviin ja olemassa oleviin järjestelmiin jäsenvaltiossa. Ja tarkastellessamme työeläkkeiden turvallisuutta, sillä on hintansa. Täytyy olla hyvin varovainen, ettemme etteivät yritykset kohtaa tätä rahoituskriisissä. Kyllä niiden globaali kilpailukyky saattaa heikettyä. Uh, uh, Jonkohan täytyy maksaa, mutta jos yritykset eivät tee voittaa, niin he eivät voi maksaa eläkkeitä. We have to improve the economy. Uh, that's, I, will, I will tell it later. I will say it later. Uh, Herra Kreutzmann pyysi minua uh, puhumaan työeläkejärjestelmän merkityksestä ja kielteisiä vaikutuksia eli vaikutuksia, vaikka eläkkeiden siirrettävyys on tärkeää, niin pääomavaatimukset ovat herkkä aihe. Olemme kuulleet komissiolta, että tällä leikkausliimaa solvenssin maksukyky 2 direktiivistä ei ole tarkoituksena ja tuemme komission ehdotuksia, että vertailtavat säännöt vertailtaville tuotteille on se, mitä halutaan. Yhteenvetänä meidän täytyy parantaa sisämarkkinoita luodaksemme taloudellista kasvua ja silloin voimme kaata kestävät eläkkeet, silloin voimme maksaa ne ja siihen pitää keskittyä. Mr. Korsman is looking forward to uh, work together with the rapporteur and the shadow rapporteur. Ja odotan yhteist- hän Korsman odottaa yhteistyötä esittelijä varjastelijan kanssa. Dio. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä on kolme tärkeää kohtaa. Yksi on jo tuon Mandersin mainitsema. Se koskee ajatusta siitä, että Nämä kollektiiviset eläkerahastot ovat ikään kuin vakuutus, jotka myös vastaavat näiden solvensi kahden vaatimuksiin, tai ainakin niiden pitäisi näin tehdä. Ja useissa maissa, on eläkejärjestelmät, joita hallinnoidaan työmarkkinaosapuolten toimesta, niin niissä on jo tällaisia turvaverkkoja käytössä. Me emme tarvitse niitä, jotta voitaisiin soveltaa Solvenssi 2 vaatimuksia. Tämä on erityisen tärkeä kysymys, sillä jos se menee läpi, ihan muodostumissa hyvänsä, myös heikkona, niin se saattaa johtaa siihen, että tarvitaan huomattavasti korkeampi kattavuusaste, joka meillä nyt tällä hetkellä on 105 prosenttia. Sitä täytyisi korottaa huomattavasti ja silloin eläkerahastot Alankomaan seutuisivat valtaviin vaikeuksiin. Ja yhtäkään eurooppalaista vaatimusta ei tässä kuitenkaan millä tavalla parannetaan, ymmärrä miksi komissio on sanottanut esille. Tietysti tätä direktiiviä tietysti määritelmäpuolella parannetaan, mutta ei ole mitään syytä siihen, miksi näitä vaatimuksia sovellettaisiin myös eläkerahastoihin, jotka Toiseksi sitten tämä siirrettävyys. Käsitin, että itse asiassa tässä ei puhuta mistään eläkekuiluista, vaan siitä, että minkä verran rahaa on laitettu eläkerahastoon. Tietenkään tästä vielä ei mm, kyetä päätellä, mikä on avoimuuden aste imco kokouksessahan tätä myöskin käsiteltiin ja puhuttiin tällaisesta tracking-järjestelmästä, josta voisi olla hyötyä eurooppalaisella tasolla. Lisäksi pyysimme komissiota tutkimaan sitä, mitkä ovat verotukselliset seuraamukset, sillä veroja ei makseta näistä palkkioista ollenkaan, mutta sitten taas maksetaan veroja, kun eläkettä otetaan vastaan. Ja sitten on sellaisia että joissa näitä palkkioista ei makseta mitään veroja. Millä tavalla se vaikuttaa tilanteeseen? Ja sitten jos siirrytään toiseen jäsenvaltioon, niin jossa veroja maksetaan, niin se täytyisi ottaa huomioon. Tässä valkoisessa kirjassa ei ole asiasta mainittu. Ja täytyisi tarkastella sitä, millä tavalla näitä eläkejärjestelmiä arvioidaan. Tässä on laskentateknisesti käytössä sellainen järjestelmä, joka johtaa toisenlaiseen lopputulokseen. Ja sitten viimeinen kohta, tämä eläkeikä. Imkossa päätettiin siitä, että ei otettaisi asian liikaa kantaa lukuun ottamatta sitä, että todettaisiin, että eläkkeiden täytyy olla kestäviä myös tulevaisuudessa. Se uskoakseni on aika hyvä ulospääsy koska se ei suoraan sitten liity sisämarkkinoiden toimintaan. Lisäksi toteaisin, että joka tapauksessa täytyy painottaa sitä, että ihmisten täytyy kyetä työskentelemään eläkeikään asti. Ja yli 60-vuotiailla on erittäin hankala tällä hetkellä saada työpaikkoja, eli tämä ei suinkaan ole mahdollista meidän täytyisi päästä näistä ennakkoluuloista, joita työnantajilla on ikääntyviä työntekijöitä kohtaan, niin että ihmiset voisivat olla töissä eläkeikään asti. Silloin voidaan myös puhua eläkeijän nostamisessa. Muussa tapauksessa me vain ajamme ihmisiä työttömyyskorvausten pariin. Nämä olivat nämä tämänhetkiset kommenttini. Kiitoksia ja onnea vain matkaan esittelijälle. Uh, thank you very much. Um... Just a few short words from me on behalf of Mr. Strajcek. Strajcekin puolesta pari kommenttia. Hän on ryhmän varjo, esittelijä. Haluaisin täydentää sitä, mitä herra de Jong sanoi liittyen vakaviin ongelmiin, jotka näkyvät komission nykykeskustelussa liittyen nykyeläkejärjestelmien maksuasteista, erityisesti työntekijäeläkkeiden ja sellaisten eläkejärjestelmiä, joissa on määrätty eläkemaksuosuus, josta tulee pakollista. Se po- ehkäisee pääomainvestoinnit yritysten ää, toimintaan ja kehittämiseen. Tämän muutoksen perusteet, joilla esitetty. Isossa Britanniassa eläkemaksuja pyritään kyllä kasvattamaan, mutta mulla pienellä keskisellä yrityksellä on usein paljon eläkevastuita. Ja niiden investoinnit eläkerahastoon vastaavat kaikkia muita pääomainvestointeja. Näin kuin eläkkeestä voidaan, tämä ei ole nollasumma peli. Eläke maksut täytyy, niitä vastaavat tulla täytyy luoda reaalitaloudessa. Mulla mielestä on sijoituksia eläkerastoihin, jotka investoidaan reaalitalouteen. Tässä täytyy ajatella tällaisen vaikutuksen kannalta. Hollannin lisäksi Saksa ja Iso-Britannia ovat varmasti tulilinjalla tässä. Ja varmasti puhumme esittelijän kanssa tästä yksityiskohtaisemmin. Tässä on varmasti tärkeitä ehdotuksia, joita pitää tukea, ja se mitä kollegat totesivat siitä, että, että kansalaiset aloittavat työn tekemisen, niin pitäisi ymmärtää, että on tärkeää ymmärtää eläkeen merkitys. Kun eläke pitenee, eläkemaksa pitää maksaa pitempään ja sellaista työnteko tulee olemaan. Ja mistä ne on voitava työskennellä pitempään. Olen juuri 65 vuotta nyt vähän myöhemmin kuin Vaileri, jonka syntymäpäivillä en päässyt. Olemme ahtaneet tuon tärkeän Äh, virstanpylvään. Olemme hyvin tietoisia tulevaisuudestamme aktiivisessa terveessä vanhentumisessa Ihan lyhyesti, Vaila Tarabella tuli myös. Hyvä paratsi. 39 ans, donc je rentre dans ma 50e année. Kiitoksia. Minä täytän pian 50 ja alan lähestyä pikkuhiljaa eläkeikää. No, mutta kolme huomiota. Itse tulen maasta, jossa tämä järjestelmä kehitettiin toisen maailmansodan jälkeen, eli on enemmän työssäkäyviä kuin ei-työssäkäyviä ja eläkkeellä olevia, ja nyt elä, odotettu elinikä nousee, ja meidän täytyy miettiä uudelleen näitä mekanismeja, joilla rahoitetaan eläkkeitä. Ensimmäinen huomio se, mistä konferaatti puhui. No nyt on puhuttu eliniän odotteesta. Naiset elävät pidemmään kuin miehet. Ja heillä on enemmän terveyteen liittyviä seikkoja elämänsä aikana, esimerkiksi raskaus ja muut. Mutta eliniän odot ei ole sama kaikissa ammattikategoriaissa. Yliopistoprofessori elää pidemmäksi kuin esimerkiksi kaivostyöntekijä. tietysti urat eivät enää kestä samassa toimissa ja samassa tehtävässä 40-45 vuotta, mutta meidän täytyy katsoa näitä urapätkiä tai koko uraa, jota on tehty työelän aikana. Ja sitten joidenkin ammattien osalta voidaan ehkä tehdä helpotuksia. Sitten toinen huomio. Työllisyystaso. Ja esimerkiksi 55-64-vuotiaiden osalta taso on erilainen eri maissa. Esimerkiksi Belgiassa EU-maista 55-64-vuotiaat työskentelevät vähiten. Silloin siellä työllisyys on 36 prosenttia. Eli 36 prosenttia 55-64-vuotiaista on töissä. Se ei liity ainoastaan uudelleenjärjestelyihin tai varhaiseläkkeisiin, vaan tämä liittyy myöskin esimerkiksi pankkia vakuutusalaan. Ihmiset siellä 55-vuotiaana jo lähetetään eläkkeelle ja tilalle otetaan sitten nuoria, jotka maksavat enem- vähemmän. Eli sen sijaan, että nostettaisiin eläkeikään, ehkä pitäisi käyttää tätä ikäryhmää, joka voi vielä olla aktiivinen työelämässä, koska heidät lähetetään liian varhain varhaiseläkkeelle. Joskus heidän on pakko lähteä varhaiseläkkeelle. Sitten rahoituksen varmuus. No en nyt tunne kaikkia näitä eläkejärjestelmiä, mutta olen lukenut artikkelin Financial Times-lehdessä. Eli kun British Petroleum alus alkoi saastuttaa Yhdysvaltojen rannikkoja ja alettiin puhua puhdistustöistä ja että ne maksaisivat miljardeja dollareita. No sitten BP:n osake heikkeni. Ja ei ole normaali, että merionnettomuus sitten uhkaa eläkejärjestelmää. En nyt tunne hyvin tätä järjestelmää, mutta ehkä meidän pitäisi miettiä, onko tämä täydentävä eläke sellainen, joka olisi mukana pörssissä, mutta kuitenkin on oltava taattu eläke. Eli rahoitus täytyy sille taata. Mrs. Weiler. Final word before we... Weiler, viimeiset sanat. Um. Niin ihan lyhyesti. Puhun nyt vain siitä, mikä mielestäni on meidän tehtävämme ja toimintamahdollisuutemme ja velvollisuutemme. Eli juuri se, mistä Tarabella puhui. Eli jos eläke rahastoon vaikutetaan, tai siihen vaikuttavat rajat ylittävät tapahtumat, niin silloin EU on myöskin taattava ne eläkkeet eläkeläisille. Mutta jos kyse ei ole rajat ylittävistä kysymyksistä, ja jos kyse ei ole eläkkeiden siirrettävyydestä ja työntekijöiden liikkuvuudesta, niin meidän pitää olla hiukan pidättyväisempiä komissio, no en nyt sano, että se nyt sanelee jäsenvaltioille, mutta kuitenkin painokkaasti kehottaa nostamaan eläkeikää ja että eläkkeitä pitäisi vähän supistaa tai jotain vastaavaa. Ja kaikki jäsenvaltiot tietävät kansallisesta keskustelusta, kuinka kuuma peruna eläkekysymys on. Ja kansalliset kansanedustajat näkevät hyvin paljon vaivaa löytääkseen tasapainon, koska yhtäältä kustannukset nousevat, mutta toisaalta myöskin eläniän odote nousee. Ja ne pitäisi saattaa sitten harmoniaan. Jos Brysselistä sitten sanotaan, että tehkää näin ja tehkää noin, niin mielestäni se ei ole sopivaa. No tietysti poikkeuksena ovat nämä rajat ylittävät kysymykset, silloinhan pitää huolehtia kuluttajien suojasta. Ja olen vakuutunut siitä, että kansalliset kansanedustajat ymmärtävät vastuunsa ja käsittelevät näitä asioita vastuullisesti – ainakin omassa ryhmässäni mietimme sitä, millä tavalla onnistutaan siinä, että ihmisten ei pidä elää köyhyydessä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevaisuutta, mutta tämähän kuuluu kansallisille parlamenteille. Ja meidän täytyy olla aika varovaisia, kun nyt katsotaan vaikka mitä tapahtuu Ranskan vaalikampanjassa, mitä tapahtuu kahden vuoden kuluttua sitten Saksassa vaalikampanjassa, kun keskustellaan eläkkeistä. Olen nähnyt, mitä Kreikassa on käynyt. No varmasti jotain täytyy muuttaa, mutta kreikkalaisten täytyy itse sitten päättää, miten he järjestävät sen. Mielestäni ei ole oikein, jos me nyt määräämme, vaikka se olisikin vain epäsuorasti, kuinka korkea tai alhainen eläkejä tulisi olla. Um, well, I know that we have... Tiedän, että komission edustaja Jacobs tekee työllisyydestä paikalla. Mutta valitettavasti meillä ei ole aikaa teidän puheenvuoronne keskustelua. Mutta ehkä mä ensi kertaa, kun herra Kofraati esittelee mietinnön, voisimme keskustella asiasta. Herra Kofraati, loppuu kommentit ja puhutaan aikataulusta. Grazie Presidente. fare brevissimo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita näistä neuvoista, joita voin sitten käyttää työssäni. Korostaisin kuitenkin ihan nopeasti muutama seikkaa. Se, että elinjään odote on noussut hyvin paljon, se liittyy myöskin kaikkien eläkejärjestelmien vakauteen kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Tietysti toivon, että ihmiset elävät yhä pidempään, mutta ei voida kuvitella, että elinjään odotteen nousuun ei liittyisi myöskin tiettyjä muutoksia eläkejärjestelmässä, jos haluamme taata, että ihmiset saavat riittävän eläkkeen, eivätkä alennettua eläkettä. Ongelmat, joista nyt on puhuttu täällä parlamentissa, täällä on puhuttu vaikka köyhyydestä, niin meidän täytyy katsoa, että meidän täytyy puolustaa eläkkeitä. Se on tär- hyvin tärkeää miljoonille ihmisille täällä Euroopassa. Eläkejärjestelmä täytyy siis ehdottomasti uudistaa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa kun ajatellaan vaikka julkisia eläkkeitä. Progressiivisesti voidaan nostaa eläkeikää, eli pitää olla pidempään työelämässä kuin aikaisemmin, mutta toisaalta nämä ehdot ja työolosuhteet ovat nyt paremmat kuin vaikka sata vuotta sitten, jos ajatellaan vaikka omia vanhempiammekin ihan. Ja toisaalta meidän pitää sitten muuttaa näitä järjestelmiä. Kun ajatellaan tätä maksuihin perustuvaa järjestelmää, niin sillä on alhaisempi arvo viime vaiheessa. Ja siksi on hyvin tärkeää, että tässä toisessa pilarissa, kun ihminen elää, niin ensimmäisessä pilarissa, siinähän on julkinen eläke, siinä täytyy ottaa huomioon erot, jotka liittyvät naisiin ja miehiin, tiettyihin töihin. Eli kaikkea ei voi käsitellä samalla tavalla. Mutta sitten toisessa pilarissa kaikkein tärkein asia meidän kannaltamme ja tämän valiokunnan kannalta on, ovat ongelmat, jotka liittyvät eläkkeiden siirrettävyyteen, eli ongelmat, jotka liittyvät ihmisten liikkuvuuteen. Ja erityisesti meillä pitäisi olla välineitä, joilla voidaan taata se, että nämä säästöt, siis nämä tulevat rahat työntekijöiltä ja yrityksiltä, niitä ei saa riskeerata taloudessa. Eli investoin pitää olla kohdennettuja ja taattuja investointeja, ja nämä takeet on otettu mukaan kohdennetun verotukseen ja investointeihin, jotka eivät ole keinottelua, vaan jotka ovat luonteeltaan rakenteellisia ja vakaita sillä tavalla, että kukaan ei yhtäkkiä menetä kaikkea, kun on huonosti hoidettu näitä investointeja. Ja siksi mielestäni on tärkeää ottaa mukaan myöskin työmarkkinaosapuolet, kun määritellään näitä hallintotapoja toisessa pilarissa. Good. Well, thank you very much. We very much look forward. Paljon kiitoksia. Kovasti odotamme mietintöänne, jonka 3. toukokuuta lähetätte. Esittelette sitä 13. toukokuuta takara- ja tarkastukselle 12. kesäkuuta ja äänestys 10. heinäkuuta. Odotamme sitä. Mainitsin herra Jacobs ja herra Lichtenberg oli tässä täällä myöskin Degen markkinalta Pahoittelen, että teillä ei ollut aikaa nyt. Ja nyt herra Bussotilin mietintöluonnos. Tervetuloa. Tiedän, että teillä on kiireitä muissa valiokunnissa. Teidän saapumisenne natsasi ajatuksemme kanssa. Teillä on noin puoli tuntia, jos sopii. Meillä on ollut hyödyllisiä tarkistuksia mietintöönne. Franziska Severhoven DG Marktista. Me tarvitaan heidän reaktiolleen aikaa. Annan mielelläni puheenvuoron herra Busetille, Karja de Campos, Läkegaard, Röyle, Trenta Felides ei ole, Biile ei ole. Mutta hyvä keskustelu saadaan kuitenkin aikaan. Esteliä puheenvuoroa teidän. Kiitos puheenjohtaja. luonnokseni sisämarkkinoiden tulostaulusta oli alun perin laadittu vasta reagoimaan komission 22. sisämarkkinoiden tulostaulukertomukseen. Sen jälkeen, kuten on jo todettu mielipiteiden vaihdossa, muutoksia on tapahtunut mietinnön viitekohtaa muuttunut, koska komissio on jo julkaissut 23. lisäyksen sisämarkkinoiden tulostauluun mukaan lukien sen vuotuiseen hallintatarkoitukseen. Ja sitten meillä on myöskin valmistelua kirja Solvit-järjestelmän mahdollisuudesta ratkaista ongelmia. Meillä on 66 tarkistusta mietintööni. Niin Suurin osa tarkistuksista pyrkii nimenomaan päivittämään mietintöä mainitsemeni muutosten seurauksena. Tämä on aika suoraviivaista, eikä aiheuta kiistoja. Useimmat tarkistukset kollegoilta menevät hyvin paljon samaan suuntaan on vaikea ehdottaa melkein minkään vastustamista näistä 66. On erinomaista olla sisämarkkinavaliokunnassa, kun rauha ja yksimielisyys vallitsee. Tarkistusten myötä minulla oli mahdollisuus myös reagoida komission uuteen kertomukseen tähän vuotuiseen hallintotarkistukseen Annual Governance Checkup – olen onnitellut tuosta, komissiota tuosta kertomuksesta, koska me pyrimme tässä valiokunnassa saamaan useampia komission tuottamia palikoita yhteen koordinaation parantamiseksi. Ja siltä kannalta tämä muotoinen hallintatarkistus, governance checkup, menee paljon siihen suuntaan, mihin me haluamme komission liikkuvan mutta komissio silti haluaa julkaisemaan erillisiä kertomuksia usein vaan tähän check liittyviä asioita, kuten tämä uusi versio tästä tulostaulukosta, sisämarkkinoiden tulosta tarkistuksesta ja sitten uusi Solvit-kertomus. Tämä tekee tästä raportoinnista tiuhempaa kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa eikä kerran vuodessa tapahtuvaa, mutta täytyy olla tarkkana. Emme halua, että komission katse lipuu tällaista keskitystä raportoinnista pirstoutuneempaa. Liputan tämän ongelman. Komissio pyrkii integroituun pakettiin kuluttajaa keskisessä lähestymistavassa Solvitin myötä edistystä on tapahtunut paljon äskettäinkin esimerkiksi Jorjoro verkkosivujen kautta ja tämä yhden luukun yhden luukun lähestymistapa, joka, johon palveludirektiivi johtaa ja sitten Solvit ja Europe Direct myöskin ne ottavat saamani palautteen pohjalta. Kaksi kysymystä on yhä avoinna. Ne ovat saman kaksi puolta. Ensimmäinen huolenaihe, että liikaa palveluita ja liian vähän tietoa siitä, mitä palvelua kuluttajan pitää käyttää ja koska. Tämä luo hämminkiä. Kuluttajat, joka etsivät ratkaisuja vääristä lähteistä tai heittävät heittävät pyyhkeen kehään. Ja tämä on sisämarkkinoiden este, jota vastaan meidän pitää taistella voittoon asti. Mietinnässä on joitakin ratkaisuja tarkistuksissa myös. Me pyritään yhteistyön lisäämiseen eri palveluiden välillä – ja sellaisiin palveluihin, jotka parhaiten toimivat, kuten Your Europe-portaali. Sen alaa pyritään laajentamaan. Saman kolikon toinen puoli on, että kansalaiset ovat yhä vain eksyksissä sen suhteen, kenelle soittaa, kun haluan puhua Euroopasta, eikä tarvita nyt ulkopolitiikkaa, vaan sisämarkkinoista, kansalaisten markkinoista ja kansalaiset ovat yhä hämmentyneitä ja haluavat lähestyä Eurooppaa. Tämä lähtee ehkä siitä tunteesta, että byrokratia on liikaa kansalaisten ratkoa sitä. Sen sijaan, että ongelmia ratkotaan, ehkä ongelman kanssa eläminen on helpompaa kuin sen ratkominen, koska palvelut muodostavat sellaisen labyrintin. Minun ja kollegoiden näkemys on, että tämä ei ole hyväksyttävää. Meidän on lisättävä palvelujen saatavuutta kansalaisille, lisättävä suoria kontakteja viranomaisia, jotka ovat kuluttajien ja yritysten kanssa työskennellä ratkaisujen löytämiseksi kaikkien sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi. mahdollisuudet ovat loputtomia. Kertomus ei ole kattava. Mutta siinä on ideoita. Rohkaisemme komissiota esittämään lisäsuunnitelmia ideoita ongelmien ratkaisemiseksi, sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Siinä nämä 66 tarkistusta käsiteltyne. Kiitoksia kollegoille. Mistä tämä on tällainen konsensuslähteinen yritys luoda mietintö, joka varmasti löytää laajaa tukea tässä valiokunnassa. Ja tässä hengessä lähipäivänä työskentelen herätäkseni muutaman kompromissitarkistuksen. Meillä on ainakin viisi sellaista mielessäni, joita voisin ehdottaa jotta, jotakin tarkistuksia voitaisiin esittää koherentimmin. Lopetan tähän. Ja palautteen pohjalta palaan ehkä asiaan myöhemmin. Well, thank you very much for that. Uh, Kiitos tuosta yleiskatsauksesta. Olen samaa mieltä tarkistusten suunnasta. Kiitos myös varjastelijalle mietintöjen päivittämisestä. Sehän on aina ongelma. Mitä mulla varjostelijalla on sanottavana? Professor Correa de Campos. Obrigado, senhor presidente. Eu queria eh, agradecer ao colega... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Busutilia tästä esityksestä. Ja olen ilahtunut siitä, että hän suhtautuu erittäin avoimesti tarkistuksiin varjoesittelijöiltä ja muilta. kuusi tarkistusta on esitetty ja periaatteessa ne ovat samansuuntaisia. Se mitä pyrimme on, on, että haluamme saada jäsenvaltiot avoimemmiksi silloin, kun transportoidaan direktiivejä niin, että sisämarkkinat voivat toimia täydellisesti. Vuoden 2011 tiedonanto sisämarkkinoiden toiminnasta antaa hyvän yleiskatsauksen sisämarkkinoiden tilanteeseen ja sen mahdollistaa hyvän näkemyksen siitä, missä määrin sisämarkkinat ovat siirtymässä täyteen vauhtiin. Ja tämä on erittäin hyvä asiakirja, kun on pyritty päivittämään tilannetta sisämarkkinoilla. Meillä on erilaisia välineitä käytössä, Enterprise Europe Network, Solvency, Solvit ja niin edelleen. Näiden avulla pyritään antamaan tietoa kansalaisille – kun sisämarkkinoiden toimintaa pyritään parantamaan. Edelleenkin on olemassa ongelmia sen suhteen, että jäsenvaltiossa on tiettyä kitkaa, kun näitä direktiivejä transponoidaan, ja näin ollen Brysselistä pitäisi olla parempi valvonta sen suhteen, miten jäsenvaltiot transponoivat, transponoivat direktiivejä. Tässä ollaan tarkastelemassa sitä, että Meillä on tulossa hyvä, vakaa teksti, joka voidaan lähettää komissiolle ja neuvostolle, mikä osoittaa, että olemme täysin sitoutuneita sisämarkkinoiden hyvään toimintaan tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Puheenjohtaja goit seuraavana. Thank you, Chairman. Um, first of all, I've... Kiitoksia. Ensin tietysti onnittelin esittelijää mietinnöstä. 66 tarkistusta osoittavat, että oli hyvä päätös lykätä tätä mietintöä parilla kuukaudella, jotta voimme ottaa huomioon viimeisimmät tapahtumat tulostalun osalta. Ja näin meillä on myöskin yleisnäkymä sitten koko sisämarkkinoista. Tarkistukset osoittavat, että meillä nyt on näitä päivitettyjä tietoja, eli kiitoksia. Jos sallitte puheenjohtaja, mielestäni olisi parempaa, että määräaika tarkastusnäyttämiselle muutettiin viime hetkellä. Minä en ehtinyt esittämään tarkistuksen ajoissa. No tietysti minä olen tästä osaltani vastuussa, mutta ehkä tulevaisuudessa voisimme katsoa näitä asioita hiukan huolellisemmin. No sitten pari sanaa. Olisi ehkä hyvä korostaa sitä, että tämä naming and shaming periaate otettaisiin selkeämmin – esille kompromissitarkistuksissa. Yhden prosentin transpositiokynnys on sellainen, jota kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa. Ja mielestäni meidän pitäisi vielä alentaa sitä. Naming and shaming-väline on voimakas väline, ja se kannattaa pitää mielessä. Sama koskee sitä, että vähennetään näitä transpositioaikoja, kun direktiivejä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Ja toivon, että esittelee ja varjoesittelijät hyväksyvät joitain näistä ajatuksista, kun laadimme kompromisseja. Eli siinä kaikki nyt tällä erää. Kiitos. Okay, well, thank you. I, I wasn't... Niin, kiitoksia. En Äh, ollut tietoinen näistä ongelmista, jotka mainitsitte, mutta varmastikin äh, edustaja Bussutil on nähnyt nämä teidän tarkistuksenne voi ottaa ne huomioon kompromisseissaan. Ich, ich kann mich ganz kurz halten. Niin, puhun ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä erittäin hyvästä mietinnöstä ja hyvistä tarkistuksista. Ja voin jo ilmoittaa, että oma ryhmäni tukee täysin näitä. Ja meillä on aikataulu aika tiukka ja siksi päätänkin puheenvuoron jo tähän. And Mr. Bielen. Edustaja Biilan vielä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aika on vähän, joten puhun lyhyesti. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta kiittääkseni esittelijää erinomaista mietinnöstä. Olen esittänyt 15 tarkistusta ja viisi omissa nimissäni. Poliittinen ryhmäni tukee myös täysin tätä mietintöä ja mielellämme työstämme kompromissia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Onko komissiolla ei mitään sanottavaa? Eli edustaja Busutil, te voitte tehdä yhteenvuoron ja kertoa seuraavista askelista. 25.4. on tarkoitus hyväksyä tämä. Kyllä, aivan oikein. Tavoitteena on 25.4. Aivan kuten totesitte, hyvä puheenjohtaja, Ennen sitä toivottavasti saan esitettyä useita kompromissitarkistuksia. Viisi niistä on ainakin tulossa, joiden tavoitteena sitten on yhdistää ne eri näkökohdat, joita äh, tarkistuksissa on esitetty yhteen. Vaikea on olla eri mieltä itse asiassakaan miltei yhdessäkään asiassa. Olen nyt kirjoittanut ylös ne asiat, jotka olette maininneet ja ehdottomasti pyrin siihen, että näitä näkökohtia heijastellaan kompromissitarkistuksissa, koska ne asiat, jotka otitte esille, ovat sellaisia asioita, jotka minä voin hyväksyä. Eli mitään ongelmia ei kyllä pitäisi olla sen suhteen. Valitan sitä, että määräaika mm, muutos on vaikuttanut kielteisesti teidän toimintanne. En ollut siitä tietoinen, mutta ehdottomasti pyrin ottamaan näkemyksenne huomioon kompromissien puitteissa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikille kollegoille aivan erinomaista yhteistyöstä, kun tätä mietintöä on laadittu ja kun siitä on pyritty tekemään parempa, parempi kuin alkuperäinen. Kiitos. Good. Hyvä. Selvä. Paljon kiitoksia. Vahvistaa sen, että äänestetään 25. huhtikuuta. Ja suunnitelma on hyväksyä se toukokuussa suuntaantavasti. Kiitos. Se on käsitelty niin kattavasti, että olemme vähän etukäte, etuajassa, mm, mutta yhteisen eurooppalaisen kaupalain molemmat esittelijät ovat paikalla. Se on siis herra Stadmeier, joka on pitkäaikainen ystävämme ja aktiivinen työhön osallistujamme. Jos kaikille sopii, edetään suoraan yhteiseen kauppalakiin. Kaksi esittelijää. Kreutzmann ei ole paikalla. Kukahan liberaalien puolesta tässä puhuu? Enkä tiedä, kuka on vihreiden Rova Herra Kosicnik on täällä herra Foxin puolesta. Hän on ECRn esittelijä. Herra Trenta Filides ei ole paikalla. Tämä ensimmäinen muodollinen tapaaminen sen jälkeen, kun päätimme yhteisestä esittelystä, että meillä olisi samanlainen kahden esittelijän järjestelmä kuin oikeusasian valiokunnassa. Meillä on ollut rakentavia keskusteluja juuri valiokunnan kanssa ja olemme lähes samaa mieltä toimivallan jaosta olemme sopineet toimivallan jakamisesta laajasti ja sitten meillä on jotain erityistoimivaltaa, minkä esittelijät tietävät. Ja asiat etenevät. Katselen esittelin katselen esittelijän suuntaan, kuka haluaisi puhua ensin. Gebhard Maija vai kuka? Aina konservatiivinen. Minä olen konservatiivisesta puolesta, eli noudatan periaatetta naiset ensin. Äh, okay. <laughs> No niin, en nyt ala kiistelemään siitä, kuka aloittaa ja kuka ei. Mutta minä kannatan kuitenkin tasa-arvoa. Ja siksi tämä sanonta on hiukan vanhentunut. Muut kriteerit ovat nyt tärkeämpiä. Mutta kiitän nyt siitä, että tänään keskustelemme tästä aiheesta. Haluan nyt selventää yhden asian. Mielestäni on erittäin valitettavaa, että meillä ei ole päävastuuta tästä asiasta, koska kyse on nimenomaan kuluttajasuojasta. Sanon nyt vielä kerran tänään, viimeisen kerran, mutta haluan nyt vielä kerran selkeästi todeta tämän asian. Erityisesti pahoittelen sitä, että artikla 3 on antanut, sen mukaisesti on annettu vastuu tästä oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Ja muistuttaisin, että minä ryhmäni puolesta totesin viimeksi, että minä en hyväksy tätä. Tämä artikla 3 määrittelee sen, miten koko tämä teksti sitten muotoutuu nimenomaan niillä aloilla, jotka liittyvät kuluttajan suojaan. Parlamentissa täytyy käydä vielä yhtä keskustelua. Sitä ei kunnolla vielä ole käyty. Eli haluamme tuota 28. järjestelmää vai emme. Ja tämä on nyt peruskysymys, jota täytyy miettiä. Jos vast- mutta emme saa vastata tähän kysymykseen, niin sitten on tietysti hyvin hankalaa ottaa kantaa sisältöön sen suhteen, mitä tällä alalla tehdään. Ja ihan voin sanoa suoraan, että henkilökohtaisesti esittelijänä mielestäni olisi parempi, jos tällä alalla olisi vähimmäisharmonisointidirektiivi, sen sijaan, että olisi järjestelmä numero 28. Ja me emme ole tästä vastuussa, mutta siitä huolimatta haluaisimme tähän perustelun. Haluan selvittää, mikä on henkilökohtainen kantani ja mikä on sitten poliittisen ryhmäni kanta tähän kysymykseen. Työryhmässäni tiedetään, no poliittisessa ryhmässä tästä vielä ei ole puhuttu. Mielestäni on aika ongelmallista, kun ajatellaan tätä valinnaista järjestelmää, että se on päinvastaista sille, että saataisiin kuluttajille selkeyttä. Minä en näe mitään etua kuluttajille siinä, että kun he ostavat jotain, heille tarjotaankin kahta sopimusta ja sanotaan, että nyt valitsette sitten kumman sopimuksen haluatte solmia – en osaa kuvitella, että normaali kuluttaja näkisi vaivaa tai edes pystyisi vertailemaan näitä monimutkaisia oikeudellisia tekstejä ja päättämään, kumpi on minun kannaltani edullisempi. Ja neuvosto, neuvosto haluaa nyt mennä siihen suuntaan, että todetaan, joka on kauppiaalle edullisempi, eikä lähdetä siihen suuntaan, joka olisi kuluttajan kannalta edullisempi. No sitten toinen peruste, miksi olen aika epäileväinen tämän järjestelmän numero 28 suhteen, ei ole ollenkaan selitetty, miten tämä sitten on suhteessa Rooma 1-asetukseen. Sehän on hyvin kuluttajaystävällinen ja siellä on mainittu, että kiistakysymyksissä kuluttajan valti kotimaan oikeutta tai lakijärjestelmää noudatetaan. Mutta miten Rooma 1 voi vielä olla sitten voimassa? Eli tämä on kysymys, jota täytyy vielä tarkastella. No, toistan vielä, Eli minusta on erittäin ikävää, että artikla 3 nimenomaan tässä kysymyksessä, eli mikä perusta meillä on tälle oikeustekstille, ja meillä ei ole tähän mitään sanansijaa, ja mitä tulee vahvistettuun yhteistyöhön, no se nyt on ollut hiukan turhaa, eli Mayerin kanssa meidän täytyy vielä keskustella siitä, millä tavalla tätä kysymystä käsitellään, jotta saisimme parhaan tuloksen tässä tilanteessa. Meidän täytyy äänestää ennen kuin tästä äänestetään oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Ja silloinhan nämä peruskysymykset hoidetaan vasta sen jälkeen. Eli nämä ovat nyt ongelmia, joita meillä on, ja jotka aiheuttavat meille suuria pulmia. No sitten vielä tästä sisällöstä. Puhun nyt ihan yleisesti vain, koska tämä on ensimmäinen keskustelu ja minun täytyy vielä kunnolla tutustua tähän tekstiin ennen kuin sitten tarkemmin otan siihen kantaa. Minua mietityttää, miten PK-yritykset tällä saralla pärjäävät. Siis en minä pysty puhumaan täällä, jos ei puhutaan artiklasta kolme. Siis tämä on lähes mahdotonta. Eli PK-yritykset, tämän pitäisi olla niiden kannalta edullinen, jos meillä olisi tällainen vapaaehtoinen järjestelmä, mutta ikävä kyllä minun täytyy sanoa, että minä en usko sitä. Pienet ja keskisuuret yritykset haluavat oikeusvarmuutta, ne haluavat yksinkertaisuutta, ne haluavat selkeän tilanteen jossa he voivat toimia. Eikä tämä koske vain pk-yrityksiä, vaan myöskin suurempia yrityksiä. Heistä olisi parempi, jos olisi selkeä teksti ja he tietäisivät, mistä on kyse, eikä aina tarvitse miettiä, mistä on kyse ja mistä ei. Ei myöskään voi sanoa, että yrittäjät joutuvat aina käyttämään tätä järjestelmää numero 28. Olen puhunut yrittäjien kanssa, jotka tekevät kauppasopimuksia, ja siellä on sanottu, että kuulkaa, me toimimme tapauskohtaisesti. Me emme toimi kaikkien 27 valtion kanssa samalla tavalla, vaan me aina toimimme tapauskohtaisesti. Eli ne valtiot, jotka ovat meille tärkeimpiä, me aloitamme niistä ja tunnemme ehkä niiden oikeutta paremmin. Ja tästä syystä Tämä koskee myöskin meitä. No sitten kuluttajan suojaan vielä. Olen aika kiukkuinen siitä, että meillä on nyt on tällainen ongelma edessämme. Komissio väittää ehdotuksissaan, että siellä kuluttajan suoja olisi korkealla tasolla – merkit, joita olen saanut jäsenvaltioista, eri hallituksilta ja kuluttajasuojajärjestöiltä, mutta myöskin yrityksiltä. Ne ovat viitanneet siihen, että monissa kohdissa näin ei ole. Ja meidän täytyy vielä tarkastella näitä asioita paljon lähempää. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että näissä kysymyksissä on valinnainen järjestelmä, niin sitten mielestäni nämä eri suojatasot pitää analysoida tarkasti, jotta voidaan sitten määritellä, millaisia sisällöllisiä muutoksia tällä saralla pitää toteuttaa. Tällä hetkellä en voi sanoa vielä mitään ratkaisevaa tästä, koska minun täytyy vielä tarkastella tätä asiaa eli mitä tulee näihin eri kohtiin, koska tämä teksti on hyvin monimutkainen. Ja niin kuin usein komission tekstit, siellä on paljon ristiviittauksia ja liitteitä. Ja minun täytyy sitten katsoa myöhemmin, millä tavalla nämä eri asiat liittyvät toisiinsa tällä alalla. Ja ennen kuin annan puheenvuoron Majerille, Muistuttaisin vielä, keskustelusta on käyty moneen kertaan ja uskon, että voimme tehdä erittäin hyvää yhteistyötä ja meillähän on menettelytapoja, joista on sovittu yhteistyössä ja on sanottu, että me haluamme yhdessä nyt katsoa, missä ovat yhteiset kantamme, jotta voimme saada aikaan yhteisen tekstin mietintöluonnokseksi. Ja sitten ne kohdat jätetään sitten lopuksi mietinnössä, joista emme ole samaa mieltä ja joihin tehdään tarkistuksia. Ja tällä tavalla niitä voidaan käyttää sitten keskustelun pohjana. Mielestäni tämä on hyvin järkevä työskentelytapa. Eli jo etukäteen me voimme valmistella monia asioita, mutta meidän täytyy kuitenkin vielä nähdä, missä poliittisilla ryhmillä on erilaisia näkemyksiä. Uskon, että tämä on hyvä myöskin kansalaisten kannalta, jotta he tietävät, missä poliittisia näkemyseroja on. Niitä nyt ei varmaan ole kovin paljon. Minulla on se vaikutelma, että Mayer ja minä sisällön kannalta olemme hyvin lähellä toisiamme, mutta on tietysti sellaisiakin kohtia, joissa on mahdollista, että olemme eri mieltä ja odottelen jo ilolla tätä yhteistyötä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on mahdollisuus olla mukana esittelijänä, toisen esittelijän rinnalla, ja olen iloinen tästä uudesta kokemuksesta, jonka olen tästä saanut. Kiitos. Kaikki odotamme tätä, täytyy sanoa. monet ovat tuosta perspektiivistä samaa mieltä, mutta minä olen neutraali puheenjohtaja näistä ja tuosta äh, toimivallasta. Me lähdemme siltä pohjalta, että tämä on tällainen lisäinstrumentti ja komission ehdotus tästä mahdollis- optionaalisuudesta jos oikeusvaliokunta muuttaa kantaansa siihen, että tämä täydentävä mahdollisuus, meidän täytyy mutta myös lähestymistapaamme, mutta me työskentelemme siltä pohjalta, että tämä on valinnanvarainen vaihtoehto. Ehto, me etenemme tältä pohjalta, mutta monet ovat kyseenalaistaneet tuon optiomahdollisuuden arvon. Kansalliset parlamentit ovat sitä mieltä, että tämä ei tämä subs läheisyysperiaatteen vaatimuksia. Mutta tarvittaisiin 18 parlamenttia ennen kuin tämä kanta painaisi juridisesti, mutta teillä on hyviä ja hyvin argumentoituja kantoja käytettäessä, ne voitte arvioida sitä. Herra Maaja. Ja, dankeschön. Kiitoksia. Päätöksentekijämme ovat päättäneet, että ensimmäistä kertaa tässä on nyt kaksi esittelijää. Itse tunsin tämän jo AKTstä. Siellähän oli aina useita esittelijöitä. Se ei ole sinänsä mitään uutta, mutta ongelmat ovat samat. Jos on vaikka afrikkalainen esittelijä, eurooppalainen esittelijä ja he laativat yhteisen mietinnön, niin se ei aina ole ihan yksinkertaista. Ja nyt tällaisia ongelmakysymyksiä on paljon vähemmän. Eveli on siinä mielessä oikeassa. Eli monissa kuluttajasoikysymyksissä me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla. No nyt täytyy lähteä heti siitä, että kyse on valinnaisesta välineestä, koska periaatteessa siviilioikeus se kuuluu oikeudellisten asioiden valikuntaan eikä tähän valiokuntaan. Me käsittelemme kuluttajasuojakysymyksiä, mutta emme sitä muotoa. Eli tässä nyt ei ole mitään muutettavissa. No tietysti voit jollain tavalla yrittää saada oman kantasi esille, mutta meillä on nyt järjestelmä. Eli kun olemme samaa mieltä, niin luemme yhteisen tekstin. Ja jos emme ole samaa mieltä jostain kysymyksistä, niin sitten laadimme tarkistuksia, joista valiokunta sitten suuressa viisaudessaan äänestää. Ja sitten oikeuden, oikeudellisten asioiden valiokunta vielä suuremmassa viisaudessaan äänestää näistä tarkistuksista. No, valinnainen järjestelmä, pari sanaa vielä siitä, se on parempi kuin vähimmäisharmonisointi. Saksa on yksi neljästä maasta, jotka puheenjohtaja mainitsi. Ja siinä, siellä on katsottu, että puuttuminen kansalliseen äh, lainsäädäntöön ei ole yhtä paha kuin valinnan järjestelmä, mutta tästä en ole samaa mieltä. Seitsemän lainsäädäntöä ja niihin puututaan huomattavalla tavalla, niin totta kai sillä tavalla puututaan huomattavasti enemmän kansallisiin kysymyksiin kuin valinnaisen välineen kautta. Jotkut sanovat, että emme halua tätä. No eivät he välttämättä sitä tarvitsekaan. Ei se ole pakkoa. Jokainen yritys voi sanoa, että tämä eurooppalainen vaihtoehto ei minua kiinnosta, ja sitä ei ole pakko sitten soveltaa. Se on niin yksinkertaista. Mutta jos on harmonisointia, niin sittenhän sitä on pakko soveltaa. Ja silloinhan paljon vähemmän puututaan tähän, jos yrityksillä on oikeus valita. Haluan käyttää järjestelmää, että tunnen, en halua tuntematonta eurooppalaista järjestelmää. Tämän päätöksen voi sitten tehdä. No Rooma 1 tuli esille. Siellähän on paljon poikkeuksia. Kuluttajien hyväksi on monia poikkeuksia. Esimerkiksi saksalaisessa tuomioistuimessa kuluttajana voi valittaa – mikäli vastapuoli, yritys, jos sillä on jonkinlainen toimintapiste tai tytäryhtiö Saksassa. Tällaisia poikkeuksia jo on. Ja kun ajatellaan kuluttajasuojaa, niin ne ovat ihan järkeviä ja oikeutettuja. Sitten sisällöstä. Niin olen samaa mieltä. Meidän täytyy ensin nyt istua yhdessä alas ennen kuin otamme näihin asioihin enempää kantaa. Mutta yksi asia on mielestäni tärkeä. Meillä on nyt komission ehdotus, mutta teoria on vaikuttanut siihen hyvin paljon. No tietysti siellä on paljon hyviä tarkoituksia, siellä on lausuntoja juristeilta, asiantuntijoilta, yliopistoilta, mutta sisämarkkinavaliokuntana me haluamme myöskin sanamuodon myötä vahvistaa kuluttajasuojaa. Olen puhunut tästä Leenenkin kanssa. Eli tarkoituksena oli se, ettei välttämättä olla yksin vastuussa, vaan olisimme yhdessä vastuussa näistä asioista. Kun ajatellaan näitä ilmaisuja, ja jotta niistä saataisiin kuluttajaystävällisempiä. No tämä on tietysti siviilioikeudellinen laki, ja lakitekstit nyt ovat hyvin tiiviitä. Siellä ei ole mitään täytesanoja ja ne ovat välillä aika vaikeita ymmärtää. Mutta vaikka siellä on hyvin vähän mitään tyhjää tai löysää, niin kuitenkin asiat voidaan ilmaista myöskin käyttäjäystävällisesti, eikä pelkästään oikeudellisesti. Tekstistä on saatava ymmärrettävämpi kun ajatellaan vaikka näitä määritelmiä. Oikeudellisessa järjestelmässä en nyt siis puhu mistään puhekielestä, vaan tästä oikeudellisesta kielestä. Eli tämä on kysymys, josta meidän pitää neuvotella ja meidän pitää sitten luoda tämä yhteinen teksti. Sitten toinen kysymys, ja minulla on heti kysymys Steinmeierille komissiosta – meillähän on jo aika korkea kuluttajasuojataso ja monissa maissa tietyillä osilla kuluttajan suoja on vielä korkeampaa. Jos nyt lähdetään siitä, että mikäli maassa on korkeampi suojataso, niin silloin se pätee tässä tapauksessa. Mutta tästä pitää tehdä käyttäjystävälle myöskin yrityksille – Tämä on nyt ratkaiseva. jos meillä on 27 oikeuden sijasta yksi eurooppalainen oikeus, jonka minä valitsen, niin sen pitää olla mahdollisimman kattava. Eikä se ole mikään täydennys kansallisiin lainsäädäntöihin, koska silloinhan tarvittaisiin kuitenkin vielä nämä 27 lakikirjaa, johon pitää tutustua. Eli meidän täytyy nyt miettiä, tai otan nyt tämän ainakin esille, liite tähän lakiin. Voimme pyytää tätä komissiolta mahdollisimman pian. Ja tässä liitteessä puhuttaisiin näistä korkeammista kuluttajasuojatasoista 27 jäsenvaltiotasossa eri aihealueittain. Tiedän, että tämä on valtava tehtävä. Tiedämme, että kuluttajasuojadirektiivin puitteista tätä yritettiin, mutta se ei onnistunut. Mutta me voimme kuitenkin yrittää tätä uudelleen. Nythän me olemme konkreettisempia. Meillä on nyt kattava esitys kauppaoikeudesta. Ja näissä kysymyksissä ehkä voisimme yrittää vielä, että 27 jäsenvaltiosta saamme tietoja eri aloilta, joilla kuluttajasuojataso on korkeampi. Koska muuten soveltamisessa on ongelmia. Ei voi sanoa, että otan tämän valinnaisen järjestelmän, mutta en kyllä tiedä, mikä oikeus sitten viime kädessä pätee. Sellainen lainsäädäntö ei ole hyvää. Siitä olen ihan vakuuttunut. Eli voimme varmaan keskustella tästä vielä, jos tällainen liite vaikuttaa meistä hyvältä. Tästä täytyy siis vielä keskustella hyvinkin laajasti Ehkä Steinmeier tai komissio voi sitten vielä sanoa tästä jotain. Meidän täytyy katsoa, onko se toteutettavissa, laatia tällainen liite, jotta meillä olisi todellakin mahdollisimman hyvä eurooppalainen yhteinen kauppalaki. No tämä nyt ehkä riittää tältä päivältä. Meillä on hiukan aikaa vielä ja meidän täytyy keskustella tästä vielä hyvin kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Kiitos. Yes, thank you. Paljon kiitoksia molemmille teille. Meidän täytyy keskustella myös laajemmista kysymyksistä, kuten vaikutusarvioista, jotka varmaan tulevat esille. Ja ottaa se lopuksi esille. Herra Manders, oletteko te herra Kreutzmannin eh, puolesta täällä? Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, hyvin lyhyesti. Kaikkein tärkein asia tässä kysymyksessä on se, että keskustellaan seuraavien kuukausien aikana tämän ehdotuksen lisäarvosta. Esittelijä mainitsi jo, että kyseessä on opt-in lainsäädäntö, joka voi toimia, koska silloin meidän ei tarvitse puuttuneen 27 parlamenttiin kaikissa jäsenvaltioissa, mutta samalla se merkitsee sen, että myös ihmiset ja yritykset voivat tehdä valintojaan. Mikä taas jotain siihen, että on tietysti vaikeaa, jos yksi osapuoli ei halua osallistua tähän lainsäädäntöön. Luonnollisestikin on helpompi parantaa rajoja ylittävää myyntiä, mutta käsittääkseni juuri lainsäädäntö ei ole se ongelma, vaan nimenomaan kieli, prosessit, kuljetuskustannukset, jakelukustannukset, joten ehkäpä tässä suhteessa pitäisi myös tehdä jotain. No sitten yrityksiltä yrityksille toiminta. Kysin sitä, että meillähän on jo olemassa oleva kauppalainsäädäntö ja yritysten välillä sitä hyödynnetään. Se on paljon joustavampi kuin tämä ehdotus, eli jos ei olla tietoisia siitä tai jos ei haluta käyttää sitä, niin miksi sitten meidän pitäisi ottaa käyttöön uutta lainsäädäntöä? Niin, tai uusi pallo eurooppalaiseen joulukuuseen. Uskoakseni, jos me hyväksymme lainsäädäntöä, ja kun kyseessä on tällainen optin vaihtoehto, mitä voin kyllä tukea, niin sen täytyy olla todella houkutteleva silloin kaikille osapuolille, jotta sitä käytettäisiin ihan todella. Ehkä voisin pohtia tuollaista suuntaviivaa, jota ottaisin käyttöön ja määritelmiä eri kielillä. PK-yritykset hyvin usein on unohdettu ja siitä syystä niitä vastaan diskriminoidaan Euroopassa lainsäädännössä, mutta tällä hetkellä uskoakseni on sellaista käytöstä, joka osoittaisi, että me haluamme diskriminoida niitä myönteisellä tavalla. Määritelmä on erittäin laaja. Ehkäpä hyvä ajatus olisi se, että annetaan kaikille yrityksille mahdollisuus osallistua. Koska silloin ei erotella pk-yrityksiä toisistaan. Yhdestä 500 työntekijään aika laaja skaala. Suurta voi verrata monikansalliseen yritykseen ja pikkuyritys on vaan elintarvikemyyjä tuossa nurkalla. Tietysti kuluttajasuoja on erittäin tärkeää, mutta se myöskin asettaa paljon velvoitteita niille yrityksille, jotka haluavat osallistua tähän. Ja siitä syystä uskoakseni yritykset eivät tule hyväksymään kaikkia näitä velvoitteita, koska se ei tarjoa lisäarvoa tai koska se ei ole riittävän houkutteleva niille. Minusta meidän tulisi keskustella näistä asioista seuraavien kuukausien aikana, sillä jos hyväksymme uutta lainsäädäntöä, kuten tämä, niin sen täytyy silloin olla menestyksellistä. Ja sen täytyy parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Jollei, niin tässä on valitettavan paljon työtä. Eli kyllä tässä nyt on paljon vielä ajatusten vaihtoa tulevaisuudessa ja täytyy katsoa sitä, voidaanko tästä tehdä houkuttelevampaa tulevaisuudessa. Thank you. Um... Rule. Halten, aber en puhu lyhyesti, mutta on harmi, että me voi keskustella tänään vaikutusten arvioinnista Stautemeierin kanssa arvostelen, arvostan esittelijän ponnisteluita, mutta meillä ei ole komission arviota siitä, onko tämä ehdotus edes hyödyllinen, mikäli kuluttajadirektiiviä sovelletaan oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Ja täytyisi myöskin katsoa, mitä tarkoittaa, mikäli tämä kuluttajasuojadirektiivi on voimassa, eli miten se vaikuttaa sitten tähän kauppalakiin. No sitten tästä puuttuu myöskin se, että siis mehän tiedämme, että kauppa oikeuteen liittyy hyvin paljon tuomioistuimen päätöksiä. Mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa, jos meillä on sitten Euroopan EU-tuomioistuimesta ja sitten kansallisista tuomioistuimista päätöksiä, eli missä suhteessa ne ovat toisiinsa ja mitä se merkitsee sitten oikeusvarmuuden kannalta. Eli tässä on paljon kysymyksiä, joita ei ole ratkaistu ja olen nyt tyytymätön tähän komission ehdotukseen tästä syystä. Ja on hämmästyttävää, miten jäsenvaltiot ovat tämän torjuneet hyvin laajasti, sekä kuluttajasuojajärjestöt että myöskin elinkeinoelämän ja pk-yritysten edustajat. Ja nyt täytyy kysyä, ketä varten me laadimme tätä lainsäädäntöä, jos se torjutaan niin laajalti. Oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja myöskin sisämarkkinavaliokunnassa minun ryhmäni on tätä direktiiviä vastaan. Me emme hyväksy sitä tietysti me tuemme esittelijää, että saisimme enemmän kuluttajasuojaa tähän tekstiin, mutta tehän puhuitte jo tästä liitteestä. Se olisi hienoa, jos saataisiin tällainen liite, jossa puhutaan kuluttajan suojatasosta jäsenvaltioissa, kun se on Euroopan tason yläpuolella, mutta miltä pohjalta me nyt teemme lainsäädäntöä? Tämä on taas esimerkki huonosta lainsäädännöstä eikä hyvästä. Tämä on nyt toinen ongelma. Ja lopuksi vielä mielestäni on nyt hyvin kiireellistä, että selvitetään, siis jos me nyt yritämme, että kuluttajien ja yritysten osalta nämä olosuhteet ovat paremmat, niin sitten on kyse on nollasumma pelistä, koska kukaan ei käytä tätä uutta oikeutta. Ja Saksassa on kirjoitettu artikkeleita professorista, joka sanoi, että kukaan ei tätä valitse, ja siksi olisi huono, jos tämä tulee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 Nicméně nejsme přesvědčeni o tom, že by před... Meidän täytyy tukea talouskasvua, mutta meillä on kuitenkin epäilyksiä, kun ajatellaan tätä ehdotusta ja näitä, tätä vaikutusten arviointeja. Tässä on nyt metrologisia puutteita ja monet meistä puhuivat tästä vihreästä kirjasta, eli meidän pitäisi olla laajempi vaikutusten arviointi näiden laillisten toimien kannalta. Ja mielestäni tässä ei ole toimittu oikealla tavalla. Ja myöskin tässä on nämä edut laskettu kahteen kertaan, ja komissio ei ole ottanut huomioon myöskään sitä, että rajat ylittävä kaupankäynti – sitä käydään muun kaupankäynnin kustannuksella. Ja neuvosto haluaa nyt käydä vielä tästä laajempaa keskustelua. Komissio ei sitä halua, mutta komission ehdotus on kaikkea muuta kuin selvä ja yksiselitteinen. Siksi meidän täytyy ehdottomasti käydä tästä keskustelua. Ja jäsenvaltioilla on myöskin varauksia tämän vaikutusten arvioinnin laadun suhteen. Ja Meitä on pyydetty tässä valiokunnassa vielä tarkastelemaan hyvin analyyttisesti tätä vaikutusten arviointia. Ja kuluttajajärjestöt, jotka vastustavat tätä valinnaista välinettä, on katsonut, että komissio ei ole antanut riitteitä, riittäviä perusteita tälle välineelle, ja siitä syystä valitaan muita toimia. Ja sitten meillä on eurooppalaisen kuluttajasuojajärjestön ehdotus, joka liittyy näihin sopimusmalleihin. Ja tätä pitäisi nyt sitten tarkastella erikseen. Sitten on muitakin tärkeitä seikkoja. Talouskasvu. Sitä ei ole otettu mukaan tähän komission vaikutusten arviointiin. Ja sitten tärkeät sidosryhmät, jotka komission mielestä – hyötyisivät tästä ehdotuksesta, erityisesti kuluttajajärjestöt ja PK-yritykset, ja nekin ovat ottaneet kantaa tätä ehdotusta vastaan. Sen sijaan, että olisi näin monimutkainen järjestelmä, voitaisiin saada paljon enemmän aikaan esimerkiksi jollain tiedotuskampanjalla, joka on suunnattu PK-yrityksille, jossa kerrottaisiin todellisista vaikutuksista, olosuhteista, ehdoista, voimassa olevasta lainsäädännöstä rajat tapauksissa – kysymykset, jotka liittyvät siihen, mikä oikeus, mitä lauseketta sovelletaan, millaisia riskejä vielä on, erityisesti kuluttajien kannalta, kun hän ostaa toisesta maasta ja niin edelleen. Uskon, ja puhun nyt myöskin kollegojen Foxin puolesta, että me tarvitsemme sisämarkkinoita ja me tarvitsemme myöskin harmonisointia, mikäli se on järkevää kansantalouden kannalta ja se luo työpaikkoja. Mutta meidän ei kannata harmonisoida kuitenkaan kansallista kauppaoikeutta, koska se, että pitää valita sitten sopivampi kauppalaki, se ei koske pelkästään kuluttajia, myöskin yritykset voivat valita. Ja sitten seurauksena on se, että yrittäjillä, yrityksillä on aina valta valita sovellettava kauppalaki. Ja yleisesti ottaen tämä merkitsisi, että esimerkiksi maissa, joissa kuluttajasuoja on erittäin korkea, kuten esimerkiksi Pohjois-Euroopassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin silloin yritykset valitsevat yhteisen lain. Ja sitten maat, joissa on alhaisempi kuluttajataso, niin silloin yritykset valitsevat kansallisen järjestelmän, eikä sekään ole sitten eduksi kuluttajille. Hyvin monet edustajat monista poliittisista ryhmistä tällä, tässä valiokunnassa haluavat, että kuluttajat saavat äänensä kuuluviin ja että meillä on parempia periaatteita ja että meillä on yksityiskohtaisempi vaikutusten arviointi jossa on otettu mukaan kaikki poliittiset vaihtoehdot. Ja tästä syystä kollegani Fox pyytää, että kumpikin esittelijä kävisivät avointa keskustelua tästä ehdotuksesta ja että löydettäisiin sitten käytännönläheinen ratkaisu näihin kysymyksiin kollega Fox pyysi minua myöskin sanomaan kollegoille, että tätä asiaa pitää käsitellä rauhassa. Kaikkia kantoja pitää tarkastella. Myöskin tätä sopimusmallia pitää vielä analysoida huolellisesti. Meidän ei nyt pidä lyödä lukkoon jotain sellaista, josta koituu haittaa kuluttajille. Kiitos. Uh, we don't have very much time left. Meillä ei ole paljon aikaa. Herra Baldessari, yhteen, yritän yhteenvetoa ja, ja puhun sitten varjostelijoiden kanssa vähän siitä, miten edetä. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Tässä on riski, että syntyy hämmennystä tämä ei ole mikään uusi kuluttaja-oikeus, vaan kyseessä on väline, jolla päivitetään sisämarkkinoita. Vaikka nyt on tavarojen ja pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus, niin sitä ei hyvinkään pitkälti käytetä. Yritykset ovat nyt kysyneet, miksei sisämarkkinoita toteuteta, ja he ovat sanoneet, että yksi pääsyy, tai ehkä kaikkein suurin syy, no siis kielten ja muiden lisäksi, on se, ettei ole oikeudellisia puitteita, jotka takaisivat yhdenmukaisella tavalla sopimukset. Tämä on nyt se keskeinen kysymys. On vaikea kuvitella, siis ei pelkästään yritysten ja kuluttajien välillä, vaan myöskin esimerkiksi italialaisen ja slovakialaisen yrityksen välilliset suhteet, erilaiset historiat, erilaiset perinteet, erilaiset oikeusjärjestelmät. Ja koska ei nyt voida harmonisoida 27 kauppalainsäädäntöä tai 27 kauppalakia, niin ainoa ratkaisu, siis jos nyt ei haluta hyväksyä kansainvälisiä välineitä, niin meidän täytyy löytää vaihtoehtoinen oikeusjärjestelmä. Nythän puhutaan yli 150 artiklasta, eli tämän lainsäädäntöä, jossa kuvaillaan instituutti ja sitten nämä seuraamukset ja siitä, kuka on vastuussa, jos jotain ei ole toteutunut, mitä tapahtuu, jos hyötettä ei oteta, tuotetta ei otetakaan vastaan, mikä on tavaran toimittajan vastuu, mikä on valmistajan vastaa. Eli kaikki kysymykset täytyy ottaa huomioon. Kaksi yritystä tai yksi yrittäjä ja kuluttaja voivat sitten valita, kumpaa säännöstöä käytetään heidän välisissään suhteissa selkeästi ja täsmällisesti, jossa on velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka on selkeästi määritelty. 33 prosenttia ostoksista tehdään tällä hetkellä internetissä jäsenvaltioissa, mutta kun pitäisi tehdä rajat ylittäviä kauppoja, niin lukema onkin vain 7 prosenttia. Kuluttaja ei luota. Siis minä voin ostaa vaikka 100 pulloa viiniä yrittäjältä Italiasta, ja jos en saa niitä, niin kuka sitten maksaa? Jos minä maksan ja minulle ei tulekaan tavaroita, siis nämä ovat niitä suuria esteitä, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan. No sitten on tietysti kieliongelmia ja paljon muitakin ongelmia. Tämä väline on ainoa tai yksi harvoista välineistä, joiden avulla voidaan mahdollistaa se, että edistetään kauppaa rajat ylittävästi. Ja kuluttajasuoja on hyvin korkealla. No ehkä joissain maissa se on vielä korkeammalla tasolla, mutta tässä on nyt kuitenkin perusta, josta on sovittu ja joka on sitten osa yhteistä oikeuttamme. Ja se on määritelty erittäin täsmällisesti, se on hyvin korkea. Eli kuluttaja on suojattu lähes kaikissa kysymyksissä. Eli meidän täytyy vielä keskustella tästä myöhemmin, mutta tämä on yksi lisäoikeus, kuluttajille. Ja tämä on väline, jonka avulla kuluttajat voivat ostaa myöskin muista maista. Yritykset eivät saa jäädä globalisaation uhreiksi, vaan niiden täytyy hyötyä globalisaatiosta ja hyötyä kansainvälistymisestä. Kuka uskaltaa myydä oman alueensa tai maansa ulkopuolelle, jos meillä ei ole takeita siitä, että meillä on välineitä, joiden avulla – näistä kaupoista tulee tehokkaita sisämarkkinoilla. Ja mielestäni tämä on nyt yksi ratkaisu, jota varmasti voidaan parantaa, mutta se on kuitenkin keskeinen ratkaisu, ja tällä tavalla voidaan ainakin päästä tietyistä oikeudellisista ongelmista, jotka tällä hetkellä vielä vaikeuttavat sisämarkkinoiden kehitystä. Okay. Well, I think we're... Meillä on varmasti vilkas keskustelu tästä. Herra on oikeassa. Tätä selkeästi esitetään rajat ylittävän kaupan lisäämisen välineeksi. Mutta on oikein sanoa, että muitakin välineitä siihen on. Ja oikeuden toteutettuna kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi olisi hyvä keino lähtökohtaisesti siihen. Aika on loppunut herra Stadelmayeria pyydä puhumaan nyt, mutta tiedän, että hän on tarkkaavaisena kuunnellut. Ihan yhteenvetona, jos voin esittää tietä eteenpäin. Yleensä aloittaisimme keskustelun uudesta keskust lainsäädännöstä sillä lailla, että komissio esittelee vaikutusarvionsa. Tämän se ei onnistu, koska siihen menee yleensä noin tunti vähän enemmänkin. Ja täytyy saada esittelijät ja varjostelijat tapaamaan ja päättämään, missä muodossa se tapahtuu. Useampi kollega on lukenut vaikutusarvion ja haluan esittää yksityiskohtaisia kysymyksiä. Siitä tulee aika pitkä istunto muihin verrattuna. Esittelijät saattavat haluta miettiä, että nyt kun meillä on vaikutusten arvio yksikkö, voitte pyytää niitä arvioimaan komission vaikutusarvion valiokunnan puolesta esittämään omia kommentteja. Pablo. Kuulen sinua puhelimessa. Voisitko puhua ulkopuolella? Ja jos esittelijät ja varjoesittelijät tapaisivat, niin se olisi hyvä, koska valiokunnan näkymissä on hyvin paljon eroja. Se täytyy ottaa huomioon. Me tarvitsemme täyden istunnon tätä varten. Eli pitäisi seurata normaalia käytäntöä, Täysi istuntoa vaikutusten arvion kanssa saamme perspektiiviä, voimme kritisoida sitä – Tämä on aloituslaukaukseni. Projekti on hyvin erilainen, kun meillä on kaksi yhteisesittelijää yhteistyössä valiokunnan kanssa. Olen saanut tietoa sihteeristöltä loppuneuvottelusta. Uskon, että saamme hyvän savun aikaan oikeusvaliokunnan kanssa. Esittelijät ovat nähneet sen jo. Ymmärrän, mitä Rova Gebhardt sanoi lainsäädännön valinnaisesta luonteesta. Jos valiokunta haluaa vaihtoehtoisia ehdotuksia tehdä, meillä on mahdollisuus siihen. Ja täytyy löytää sillä keino tämän ehdotuksen puitteissa, mutta se on tärkeää. Olen pyrkinyt puhua menettelytavoista enemmän kuin sisällöstä. En tiedä, haluanko Maija Tagia Farta sitä loppukommentteja. Olen neuvotellut viidestä lisäminuutista. Ne on melkein käytetty. Gepard ei, Hermaaja. Niin ihan lyhyesti. Meidän täytyy nyt tosiaan katsoa, että sisämarkkinoiden pitää toimia paremmin. Oikeudellisten asioiden valikunnalla on ehkä erilainen näkemys, vähän erilainen päätelmä. Meillä on paljon muodollisia lakeja. Meillä on esimerkiksi joukkokanteet, eurooppalainen pidätysmääräys ja kaikkia muuta, mutta ei mitään järkevää vielä materiaalisella alalla. Ja nyt me yritämme Euroopassa luoda yhteisiä sääntöjä siitä, kun sopimus on solmittu, niin meillä on siis yhteisiä näkemyksiä ja mitä seuraamuksia siitä sitten on, millaisia velvollisuuksia, oikeuksia ja mitä tapahtui, kun on ongelmia. Eli toimivilla sisämarkkinoilla meidän täytyy voida sanoa, että me otamme sisämarkkinat vakavasti. Jokainen voi ostaa mistä haluaa ja myydä mistä haluaa, missä haluaa. Ja sitten me katsomme yhdessä, miten näiden asioiden pitää toimia. Eli katson, että tästä periaatteesta on pidettävä kiinni ja meidän täytyy miettiä sitä ja tukea sitä. Ja täytyy katsoa sitten, millä tavalla edetään. Siitä puhutaan myöhemmin. Mutta tämä perusta. Tästä nyt on aina oltu samaa mieltä. Meillä pitää olla samanlainen näkemys tästä peruskysymyksestä, miten toimitaan sisämarkkinoilla niin, että kaikki voit myydä ja ostaa. No sitten en ole ihan samaa mieltä siitä, että yritykset ja pk-yritykset olisivat tätä vastaan. Ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Saksassa on kauppakamari, kauppakamari joka vastaa kauppakysymyksistä, ei niinkään tuotannosta. Ja se puoltaa tätä ihan selkeästi. Ei nyt ole ihan niin, että kaikki käyttäjät ja kuluttajat tämän torjuisivat. Minä olen puhunut useiden kanssa ja monet ovat tätä tukeneet. Kolme viikkoa sitten viimeksi keskustelin tästä. Ja lopuksi vielä siitä, mitä kollega sanoi. Jos valitsee tämän valinnaisen oikeuden, niin silloin kuitenkin korkeampi kuluttajasuoja pätee aina. Eli tämä täytyy aina muistaa. Eli jos nyt valitaan tämä järjestelmä, niin sitten me heikennämme omaa kuluttajasuojamme. Se ei pidä paikkaansa, koska tähän on kirjattu erikseen, että aina korkeampi kuluttajasuoja sovelletaan, ja meidän täytyy miettiä, että voitaisiinko tehdä liite siitä, millä aloilla on korkeampi kuluttajasuoja eri jäsenvaltioissa. Eli tämä keskustelu jatkuu vielä. Tässä nyt vielä lopuksi vain pari sanaa. I think you've stimulated Mrs. Gephardt to have the final word. Äh, nyt annan Rava Gebartille viimeisen sana. No niin, nyt minunkin täytyy vielä puuttua tähän. Olen kuullut ihan erilaisia viestejä ja minun on pakko nyt se sanoa. Eli ehkä pari ihmistä on puhunut tämän järjestelmän puolesta – Hans-Peterin kanssa ja muut sitten minun kanssani ja heillä on ollut erilaisia näkemyksiä. Eli tämä nyt kuulostaa aika kiintoiselta, mutta kuitenkin olisi hyvä keskustella tästä ja katsoa, millaisia välineitä me haluamme, jotta meillä olisi yhteelliset laadukkaat sisämarkkinat. Siitähän tässä on kyse. Ja meillä on erilaisia välineitä tämän toteuttamiseksi, ja niitä ei pidä unohtaa. Ja jos nyt yksi perusta, olen pahoillani Hans Peter, mutta olen täysin eri mieltä kanssasi. Eli tämä korkeampi kuluttajasuoja pätee. Ja jos on korkeampi kuluttajataso jossain maassa, niin silloin tällaista välinettä ei tarvita, koska sillä ei ole mitään lisäarvoa. Esittelijät, en halua aloittaa teidän välistä keskustelua tänään. Kiinnostava asia kokonaisuus selvästi. Keskustelu on osoittanut, että mitään konsensusta ei ole. Tämä pätee myös neuvostoon ja kuluttaja- ja yritysmaailman järjestöihin. Se on selvää, että täytyy heijastella. Meidän täytyy järjestelmällisesti, niin kuin tapaamme, nähdäksemme, löytyykö järkevä lopputulema. Paljon kiitoksia, kiitos komissiolle osanotosta. Ja odotan kuulevani esittelijöiden tiimeltä seuraavat askeleet sitten 25. ja 6. huhtikuuta. Meillä on aamukokoukset Kiitos tulkeille, että saimme vähän lisäaikaa. Ja Strasbourgissa tavataan.